chers collègues je vous propose de prendre place et que nous commencions nos travaux si m. klinz veut bien. No niin, hyvää iltapäivää kaikille. Nyt on aika taas aloittaa työt. En l'absence du président. Koska puheenjohtaja ja muut varapuheenjohtajat ovat paikalla ja minä olen täällä jonkin sortin vanhin jäsen tavalla toisella. Ajattelin, että voi nyt johtaa kokousta näin iltapäivän aluksi. Nyt menemme takaisin istusistalle kohtaan seitsemän. Meidän on määrä tarkastella Luigi Morganon lausuntoa. Aiheena on Euroopan unionin omien varojärjestelmän uudistaminen. Tällä hetkellä tarkastelemme tehtyjä tarkistuksia – Tarkoituksena on antaa tämä lausunto sitten äänestyksen jälkeen budjettivaliokunnan. Olkaa hyvä esittelijä. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää ensinnäkin kaikkia ryhmiä heidän antamastaan panoksesta jo, sekä niiden kanssa, eh, jotka ovat linjassa lausunnon kanssa eh, ja niistä tarkistuksista, jotka ovat korjaavia. Kun otetaan huomioon, että omien varojen merkitys Euroopan unionin budjetille on erittäin poliittinen kysymys. Meidän täytyy päättää, haluammeko vai emmekö halua antaa unionille välineitä täyttää tavoitteensa päättää, mitä me haluamme tehdä eurooppalaisina Euroopan unionissa lähitulevaisuudessa. Tämä on lausunto, joka on tarjoitettu budjettivaliokunnalle ja meillä on vain hyvin rajallinen rooli parlamenttina tässä asiassa, mutta kuitenkin me pyydetään nyt keskustelemaan ja päättämään asioista, jotka vaikuttavat Euroopan unionin tulevaisuuteen. Minä esittelijänä yhdessä varjoesittelijöiden kanssa olen yrittänyt toimia niin, että että kompromissitarkistukset kuvastaisivat yhteistä halua edetä eh, Euroopan integraatioprosessissa ja meidän pitäisi nyt valita riittävät eh, sopivat välineet, tässä tapauksessa rahoitusvälineet tavoitteen saavuttamiseksi. Lähestymistapa, jota ehdotin ja jota jota tuettiin varjoesittelijöiden kokouksessa, on se, että ei ainoastaan mainita niitä omien varojen lähteitä, jotka toivoisimme, vaan myös selittää, miksi, nämä, miksi haluamme omat varat, mitä varten haluamme omat varat ja miten niitä pitäisi hallinnoida toimielimellisesti. Tiedän, että myös täällä salissa on kollegoita, jotka vastustavat sitä, että Euroopan unioni etenee poliittisella tiellä. Minä en ole samaa mieltä. Äh, pidän sitä jopa haitallisena Euroopan kansalaisten etuja silmällä pitää, mutta kunnioitan kuitenkin tätä näkemystä ja olen valmis aina keskustelemaan. Se, mikä minua hiukan yllätti, täytyy olla tässä rehellinen, on ollut jonkinlainen vastustus, äh, vaikeudet neuvotteluissa kollegojen ja ryhmien kanssa, jotta jotka kyllä tukevat tätä integraatioprosessia ja ovat myös myötävaikuttaneet siihen. Minua yllätti esimerkiksi se, että kollegat saattaisivat olla kriittisiä sen suhteen, että meidän parlamenttimme, Euroopan parlamentti saisi voimakkaamman roolin. Olemme kuitenkin kaikkien kansalaisten koti. Olen kuitenkin iloinen siitä, että lopulta melkein kaikkien avulla pääsimme äh, kompromissiin, joka ei ollut ehkä niin kunnianhimoinen kuin minä olisin toivonut, on kuitenkin sellainen, että se pystyy ähm, antamaan meille suuntaa äh, Euroopan unionin äh, rahoituksen tiellä. Ja omien varojen uudistamisessa meidän on otettava huomioon myös eri näkemykset täällä parlamentissa. Kiitän kollegoita eh, heidän tekemästään työstä ja mielelläni vastaan kysymyksiin, joita minulle nyt sitten esitetään. Ja toivon, että äänestystulos on myönteinen. Kiitoksia. Kiitos tästä puheenvuorosta. Edustaja Malecica, kansanpuolesta, olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää ja voimme olla tyytyväisiä kompromissin saavuttamisesta tämän äh, lausunnon suhteen, vaikka kukaan ei tietenkään voi olla täysin tyytyväinen tähän, koska jokaisella meillähän oli yksittäisiä toiveita, mutta nyt tuntuu siltä, että olemme saavuttaneet hyvän yhteisymmärryksen tason, jos ajatellaan, että mikä on kantamme omien varojen järjestelmään. Ja tilannehan on se, että budjettiin tulee kaksi isoa aukkoa aivan lähitelevaisuudessa, ensiksi Brexitin takia ja toiseksi uusien tehtävien takia. Ja juuri tästä syystä me kävimme keskustelua omien varojen järjestelmän uudistamisesta. Me lausunnossamme halusimme korostaa sitä, että EUn omien varojen järjestelmän ei pitäisi antaa uutta taakkaa Euroopan kansalaisille ja siinä pitäisi myös päästä eroon ähm, vanhan järjestelmän regressiivisestä luonteesta ja sitten, jotta euroalue todellakin tuottaa tuloksia kaikille kansalaisille, niin meidän tulisi pitää huolta näiden sitoumusten ja maksujen laskusta, laskemistavasta monivuotisissa rahoituskehyksissä ja mitä tulee budjettikapasiteettiin euroalueella, niin siitä täytyy pitää huolta. Ja minä keskustelin aiheesta komissaari Oettingerin kanssa ja hänkin korosti sitä, mitä mekin tässä omassa lausunnossamme toteamme, että meidän tulisi pitää Euroopan budjetin yhtenäisyydestä kiinni ja ei olisi hyvä, että olisi nyt jonkinlainen toinen lisäbudjetti varsinaisen EU-budjetin rinnalla. Me tarvitsemme hyvin vankan EU-budjetin kaikille 27 jäsenvaltiolle. Ja tätä tulisi myös korostaa. Ja tämä tulee mielestäni hyvin esille tässä ähm, mietinnössä ja näin ollen, tai tässä lausunnossa. Ja meidän tulisi vielä miettiä menojen tai rahankäytön tuloksellisuutta ja budjetin varojen käyttö pitäisi suhteuttaa asetettuihin tavoitteisiin ja meidän tulisi myös pohtia, miten eri tulolähteistä voidaan sitten jakaa rahaa joustavammalla tavalla eri kohteisiin. Ja sitten parlamentti jatkaa keskusteluja tästä aiheesta ja eri valiokunnissa sitten nähdään, mihin suuntaan tämä asia etenee ja minkälaisia uusia tulonlähteitä voimme tulevaisuudessa odottaa. Meidän kantamme on hyvin selkeä ja toivon, että komissiokin ottaa sen huomioon omassa työssään. Kiitos. Merci, Monsieur Luca. Edustaja Lykke, seuraavana olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän myös esittelijää hänen lausuntoluonnoksestaan ja siitä rakentavasta tavasta, jolla hän eh, piti näitä ensimmäisiä varjoesittelijöiden kokouksia. Minun mielestäni ei vielä ole niin, että meillä on lausunto, joka vastaa niitä vaatimuksia, joita eh, Ekon valiokunnan lausunnolla on. Erityisesti siksi, että lausunto ei keskity eh, varsinaiseen aiheeseen. Se, miten tämä nyt on kirjoitettu, niin tässä ei kyse ole Euroopan unionin omista varoista eli tuloista, vaan kyse on enemminkin Euroopan unionin menoista, uusista hankkeista ja toimista, jotka haluaisi rahoittaa euroalueen budjetin ja muiden kautta. Eli kyse on enemminkin menopuolesta eikä niinkään tulopuolesta, minkä olisi pitänyt olla tämän valiokunnan aiheena. Ja sitten monet kommentoivat toimielimellisiä uudistuksia, tässä pitäisikö meillä euroalueen finanssiministeri ja niin poispäin. Nämä ovat kaikki asioita, jotka eivät liity Euroopan unionin tulopuoleen. Minun mielestäni ei siksikään ole hyvä puhua menoista, koska sitten me emme puhu pelkästään siitä, mitä uusia tehtäviä Euroopan unionilla on edessään, joiden tarpeellisuutta en tässä ollenkaan kyseenalaista, vaan meidän pitäisi myös puhua, mitkä vanhat tehtävät eivät ehkä välttämättä tarvitse rahoitusta. Ranskastaan tulee mielenkiintoisia viestejä yhteisestä maatalouspolitiikasta, mutta tämä ei ole ekonvaliokunnan tehtävä. Nämä nämä päätökset kuuluvat budjettivaliokunnalle ja siksi nämä asiat eivät mielestäni kuulu tähän lausuntoon. Se, mihin meidän pitäisi keskittyä ja sitä hyvin vähän tässä lausuntoluonnoksessa käsitellään, on se, että pitäisikö Euroopan unioni rahoittaa itsensä pääosin omista varoista eli omista verotuloista tai verot tuloosuuksista vai pitäisikö rahoitus saada BKT-maksuosuuksista. Mm, ja mm, tässä lausunnossa ei melkeinpä ollenkaan äh, käsitellä näiden kahden eri rahoitusmallin äh, hyviä ja huonoja puolia. Äh, minä en välttämättä ole sitä mieltä, että BKT-osuus, maksuosuudet olisivat paras mahdollinen tapa rahoittaa Euroopan unionia, mutta uudet verot ovat taas, niillä on taas vääristävä vaikutus ja veronkanto-oikeus on vain jäsenvaltioilla eikä Euroopan unionilla. Siksi mielestäni tämä lausunto tässä hyvin keskeisessä äh, asiassa, jota ei ole riittävästi työstetty, ole vielä riittävän hyvä ja toivottavasti saamme aikaan vielä huomattavaa parannusta, kun keskustelemme tästä lausunnosta. Kiitoksia. Ähm, merci. Kiitoksia. Wolf Klintz, te olette täällä korvaamassa Enrique Geromia. En ole varjoesittelijä, en korva täällä ketään, enkä ole pyytänyt edes puheenvuoroa, joten puhun tässä vain omissa nimissäni, en varjostele millään suhdessa. Minun täytyy heti paikalla tunnustaa, että nyt kovinkaan syvällisesti paneutunut koko tähän aiheeseen. Siitä huolimatta halusin sitä muutaman huomion siihen, mitä kollega lykkekin sanoi kenties hieman lisäys siihen, mitä Lykke sanoi. tämä vaikuttaa siltä, että olemme menossa samaan ansaan tai tekemässä samaa virhettä kuin niin monta kertaa aiemminkin, silloin kun rahat ovat vähissä. Ei me niinkään pohdi sitä, mistä voi, mihin voitaisiin mahdollisesti tehdä muutoksia, että saadaan tehokkuushyötyjä irti. Sen sijaan nopeasti ryhtään puhumaan siitä, mistä saadaan uusia määrärahoja. Tässä vaikuttaa minusta siltä, että jälleen kerran olemme menossa tähän samaan vanhaan keskusteluun – Kuvittelemme, että kun me muutamme arvonlisäverojärjestelmää tai otetaan yhteinen yritysveropohja käyttöön, että täällä saataisiin kerättyä varoja. Kokemus on osoittanut, että asioista on puhuttu pitkään, mutta mitä ei ole saatu aikaiseksi? Arvonlisävero uudelta pohjalta, jotta petoksista päästäisiin eroon. Nyt on kyse miljardeista verotulen menetyksenä vuosittain vuodesta 2004 ja lähtien, kun olen ollut parlamentissa. Asiasta on kyllä puhuttu, mutta koska sitä ei ratkaistu. Sama pätee myöskin CCCTB-veron, yhteisen yhteisen yritysveropohjaan. Senkin suhteen on sama tilanne. Charlie McCreevy 2004-2009 vuosina oli komissaari. Silloin hän teki kaikkensa estääkseen tällaisen esityksen. En usko, että se tälläkään kertaa onnistuu, koska jäsenvaltiot katsovat, että tämä loukkaa kansa- jäsenvaltioiden suverensuutta verotuskysymyksissä. Siis kyse ei ole siis veroasteesta, vaan veropohjasta, mutta siitä huolimatta jäsenvaltiot katsovat, että tämä jo välillisesti vaikuttaa niiden suverensuuteen verotuskysymyksissä ja heikentää niiden kilpailukykyä. Valitettavasti nyt täytyy muistaa realiteeteita ja meidän täytyy pohtia asioita – tässä valossa. Mitä toimielimellisiin muutoksiin tulee? ESMstä tulisi eurooppalainen valuuttarahasto esimerkiksi, ja olisi komissaari, joka vastaisi äh, valtiovarainministeri, valtiovarain talousministeriön. Tästä voi tietenkin keskustella. Meillä on korkea edustaja, joka ottaa ulkoasioita, Rova Morgerini hän on onnistuneesti toiminut. että Tämä on onnistunut askel eteenpäin. Mikäli tällainen niin sanottu valtiovarainministeri ehdotussa muodossa, eli komission jäsenominaisuudessa otettaisiin käyttöön, niin kyllä tämä asioista voidaan vakavasti vakavasti tavalla keskustella. Tähän liittyy etuja ja haittoja, mutta ei käy päinsä, että luodaan taas uusia instituutioita. Esimerkiksi Eurooppalainen valuuttarahasto, koska minun nähdäkseni Tämä johtaisi vain siihen, että edelleenkin jouduttaisiin keskustelemaan asioista, käymään kissan hännän vedoa ja sitten taas puhutaan suverensuuden loukkaamisesta. En näe, että kuin ryhmästä kukaan olisi pyytänyt puheenvuoroa, ei myöskään vihreiden varjoesittelyä paikalla, joten onko täällä muita puheenvuoropyyntöjä kuin varjoesittelijät? Nyt ollaan käsittelemässä Morganon mietintää. Ei, siinä tapauksessa esittelijä saa vielä puheenvuoron, olkaa hyvä. Ensinnäkin kiitoksia puheenvuoroista. Ja siellä sanottiinkin se, mistä oikeastaan keskusteltiin, kun tätä tekstiä laadittiin. Minun täytyy sanoa, että tänä aamuna kuulin budjettivaliokunnassa, että komission jäsen Oettinger on tässä aiheessa – hyvin kiinnostunut myös löytämään vaihtoehtoja, mukaan lukien joitakin asioita, jotka teidän pitäisi muistaa, esimerkiksi korkean tason ryhmän rooli, joka on määritellyt myös konkreettisia ehdotuksia. Äh, niistä äh, päättäminen kuuluu budjettivaliokunnalle, mutta niitä olemme käsittäneet transaktiovero, äh, muovivero, mutta erityisesti yleisempi huomautus, että jos Euroopan unioni haluaa vastata äh, kunnianhimoisiin tavoitteisiin, sen täytyy mm, prosentuaalisesti ja absoluuttisesti lisätä äh, määrärahojaan. Ja tänä aamuna puhuttiin myös 1,1 äh, prosentin, 1,2 prosentin, jopa 1,3 prosentin BKT-maksuosuudesta Mm, miksi sanon tämä? Koska on eroa niiden välillä, jotka uskovat, että mm, tällä, että Euroopan parlamentin rooli on myös mm, määritellä lausuntoja, joissa on selvä poliittinen valinta. On silloin vaikea päästä yhteisymmärrykseen niiden kanssa, jotka haluavat vähentää unionin painoarvoa ja niiden välillä, jotka haluavat lisätä sitä. Myös tämänpäiväinen keskustelu kuvastaa tätä. Kiitoksia kuitenkin. Minulla on sellainen vaikutelma, että sisällön kannalta keskustelu on sitä, jota on käytävä, jotta voimme edetä. Merci beaucoup. Nous aurons donc le vote sur cet avis. Euh, euh... Me äänestämme tästä asiasta pikapuoliin äänestyssession yhteydessä. Mennäänkin sitten seuraavan kohtaisuuslistalla. Kohdat 8, 9 ja 10 11 käsitellään yhtä aikaa. Ensimmäisestä teksteistä liittyy valvontaviranomaisiin, eurooppalaisiin valvontaviranomaisiin pankkiviranomaiseen, eläkelisäeläke, vakuutuselisäeläkeviranomaiseen ja kolmenten valvontaviranomaiseen tarkoituksena on toisessa tekstissä muuttaa MIFIDia jo solmesi kaksi asetusta. Kolmas teksti puolestaan muuttaa Euroopan järjestelmäriskikomitean säännöksiä. Ja viimeinen näistä aiheista puolestaan käsittelee Euroopan pankkiviranomaisen kotipaikan sijaintia. Annan puheenvuoron yhteisesittelijöille. Ensin Burkhard Baltsan voi esitellä tämän asian. Olkaa hyvä. Herzlichen Dank, äh, Frau Koberi. Kiitos toinen esittelijöistä ja kiitos väliaikainen puheenjohtaja. Ja minä tietysti yhteisesittelijänä olen kovin tyytyväinen siitä, että näistä asioista voidaan nyt tänä päivänä keskustella täällä valiokunnassa, mitä tulee näihin valvontaviranomaisiin. Ja Pervans ja minä laadimme viime viikolla työasiakirjan, joka sitten eilen toimitettiin valiokunnan jäsenille – ja tämä on nähdäkseni sellainen asiakirja, joka antaa aika hyvän yleiskuvan siitä, että mitä komissio tällä hetkellä ehdottaa. Ja me olemme esittäneet muutamia kysymyksiä komission suuntaan ja varmasti niistä keskustellaan nyt tulevien kuukausien aikana. Vaadimme myös vastauksia, jotta mietinnät voidaan laatia. Ja tämä ei ole missään nimessä mikään lopullinen kysymysluettelo. Valvontaviranomaisten uudistamispyrkimykset on hyvin tärkeä osa lainsäädäntöuudistuksia. Siinä pitää edetä kunnianhimoisesti, mutta ei kiirehtien. Meidän täytyy ottaa itsellemme aikaa, että voimme tutustua perusteellisesti komission ehdotuksiin, erityisesti mikäli ne ovat päällekkäisiä muiden samaan aikaan käynnissä olevien lainsäädäntöhankkeiden kanssa, esimerkiksi EMR, EMIR 2 ja muut. Ja tosiaan viime vuonnahan tässä kyse ei ollut ainoastaan sektorikohtaisesta lainsäädännöstä, vaan myös muista. Nyt kun eurooppalaiset valvontaviranomaiset on perustettu jo, jokin aika sitten, olemme keränneet kokemusta niiden toiminnasta ja me haluamme, että valvontavir, valvontaviranomaisten toiminta paranee ja erityisesti pitäisi pohtia, mihin suuntaan näitä pitäisi tulevaisuudessa kehittää. Ja jo vuonna 2010 minä olin tässä valiokunnassa jo mukana ja tuolloin olin myös mukana siinä tiimissä, joka valmisteli Euroopan valvontaviranomaisen perustamista ja siitä lähtien asiat ovat tietysti kehittyneet, asioita on tapahtunut ja rahoitusmarkkinat ovat hyvin paljon monimutkaisemmat ja monipuolisemmat kuin nyky- silloin ja monet, monet velvoitteet ovat tulleet Euroopan unionin tasolle ja ehkä nimenomaan muilla aloilla kuin vakuutusalalla. Ja tässä nyt ei ole kyse ainoastaan eurooppalaisen päätöksenteon yhtenäistämisestä, vaan siitä, että toimittaisiin rinnakkain, että Euroopan tason ja kansalliset viranomaiset toimisivat rinnakkain. Ja on tärkeää, että nämä järjestelmät toimivat hyvin yhteen ja on tärkeää, että myös kansainvälisellä tasolla yhteistyö toimii hyvin, koska siitä on tullut entistä monimutkaisempaa ja valvonta on entistä vaikeampaa. Ja tästä asiasta olemme jo keskustelleetkin useaan otteeseen Ekon valiokunnassa, esimerkiksi vuonna 2015 laaditussa oma-aloitteisessa lausunnossa ja siitä, mitä velvoitteita tai vaatimuksia EUn rahoitusmarkkinasääntelyllä on. Ja nyt täytyy miettiä, että jos nykyiset ESA-valtuudet jäävät voimaan, niin meidän täytyy kyllä parantaa valvontaviranomaisten toimintaa. Ja nämä ovat sellaisia parannusehdotuksia, jotka lisäisivät valvonnan etukäteen ja jälkikäteen tapahtuvaa varmistamista ja että noudatetaan olemassa olevia standardeja. Ja sitten mitä tulee valvontaan, niin täytyy miettiä, miten lainsäädännöllistä mandaattia tulkitaan ja sovelletaan. Ja sitten täytyy miettiä, miten EU-toimielinten välinen yhteistyö toimii, jotta voidaan saavuttaa riittävä ja korkea valvonnan taso, joka tietysti ottaa huomioon myös asiakirjojen läpinäkyvyyden ja sen, että otetaan myös huomioon tällaiset vaikutusten arvioinnit. Komissio lainsäädäntöehdotuksissaan ei ole ehdottanut mitään vallankumouksellisia muutoksia. Emme me täällä parlamentissakaan mitään vallankumousta peräänkuuluta. kuuluta ja on selvää, että ESAn valtuuksia ei pidä täysin kääntää päälailleen ja ESAn sektorikohtaisia velvollisuuksia ei myöskään pidä täysin myllätä. Tuolloin aikanaanhan perustettiin kolme erillistä valvontaviranomaista ihan hyvästä syystä, finanssivalvoja ja finanssivalvontaan nämä kolme järjestelmäriski tai arvopaperimarkkinaviranomainen, pankkiviranomainen, vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen, mutta nämä tietysti käsittelevät erilaisia liiketoimintamalleja ja kaikki nämä sektorit vaativat erityistä asiantuntemusta. Ja nämä ovat siis kehittyneet omiksi valvontaviranomaisiksiin. Siis, ja, ja kuten me tiedämme näistä tähän mennessä kerätyistä kokemuksista, ja me haluamme parantaa olemassa olevia järjestelmiä, tehdä niistä tuloksellisempia ja tehokkaampia. Ja, ja sitten täytyy myös tämä erottelu saada selvemmäksi. Ja tässä täytyy myös olla selvillä siitä, että mitä tulee tähän voimatasapainoon ja tämä, tämä voiman jakaminen, jotta se on on varmistettavissa ESAssa. Se, että otettaisiin tällainen täytäntöönpano neuvosto tai hallinto, se ei välttämättä ole sellainen, jota minä pidän jäljitettävänä hyvänä voimatasapainona. Minusta olisi tulevaisuudessa pohdittava juuri siten, että miten voimme varmistua, että lainsäädännön täytäntöönpano toimisi paremmin. Minä aikanaan olin mukana kolmikantakeskusteluissa, joissa sitten juuri pohdittiin tätä näitä täytäntöönpano taulukoita, niin sanottuja korrelaatiotaulukoita. Minä en tähän puuhan haluaisi enää ryhtyä. Ja on selvää, että unionin lainsäädäntöä ei edelleenkään voida tarpeeksi valvoa ja tarkistaa. Ja näin ollen tässä pitäisi nyt asioita muuttaa aika nopealla aikataululla. Ja tässä yhteydessä on lienee kaikille selvää, että valvontaviranomaisia pitää vahvistaa. Ja sitten suhteellisuusperiaate. Tässä jos ajatellaan tätä suhteellisuusperiaatetta, sen ei pitäisi liittyä yksittäisiin toimenpiteisiin, vaan asiakokonaisuuteen, kun ajatellaan koko tätä valvontakokonaisuutta. Ja tässä tästä keskustellaan myös pankkivalvontapaketissa ja tässä juuri tämä sama asia on myös komission puolelta esillä. Ja tämä vaatimus pitäisi nyt myös saada esiin, jos ajatellaan, mikä on ESAn tuleva mandaatti ja vastuu. Ja nyt kun ESA valvontaviranomaista uudistetaan, niin tässähän kyse ei ole ainoastaan eurooppalaisista valvontaviranomaisista, vaan myös eurooppalainen järjestelmäriskikomitea on tässä mukana. Ja tässä muistan hyvin kuinka parlamentin neuvottelutiimi vaativat vuonna 2010, että nämä kaksi elintä erotettaisiin toisistaan. Tämä on kysymys, tai siis tämä Euroopan järjestelmäriskikomitealla on der direkten Affiliation. Ja, ja äh, tässä äh, kyse on myös sellaisesta kriittisestä asiasta, johon pureutuisin mielelläni myöhemmin. Ja tietysti muitakin asioita tähän voitaisiin liittää. Ja meidän näkemyksemme, tai meidän näkemyksemme eivät ole vielä suinkaan lopullisia. Ja tässä lopussa haluaisin ottaa vielä yhden asian esille, nimittäin tuon pankkiviranomaisen sijainnin. Äh, tuostakin keskustellaan, jos nyt ei ajatella näitä maantieteellisiä preferenssejä. Tietysti jokaisella on omat näkemyksensä siitä, missä tuo sijoituspaikka tulisi olla. Minullakin on näitä toiveita, mutta tässä pitäisi miettiä tätä menettelyä. Euroopan pankkiviranomaisen, kotipa- tai ko- pankkiviranomaisen kohdalla on yhteispäätösmenettely ja tässä ähm, että ei otettaisi huomioon neuvoston ja komission taholta parlamentin päätösvaltaa. Ja tätä ei voida tässä tilanteessa hyväksyä, vaan tässä täytyy tulevaisuutta silmällä pitäen pitää huoli siitä, että tärkeät kysymykset päätetään, päätetään asianmukaisella menettelyllä. Me haluamme kaikki osoittaa kansalaisille, että me olemme päätäntävaltaisia ja kykyisiä. Olemme kaikki realistisia erityisesti kahden asian suhteen. Ensiksi on, jos lähdetään siitä liikkeelle, että pankkiveronomainen sijoittuu Pariisiin ja tämä ei tarkoita mitään, että... Äh, että se ei liittyisi tuohon ESMAan arvopaperimarkkinaviranomaiseen ja tästä täytyy vielä varmasti keskustella esimerkiksi yhteisesittelijämme kanssa, joka, jolla on ehkä tästä jotakin sanottavaa. Kiitos. Merci, cher de, Kiitos yhteisesittelijälle. Näin juovasti voin nyt sitten itse puhua tähän jatkoksi. Työasiakirja toimitettiin kollegoille eilispäivänä. Voin hyvin kuvitella, että olette sitä ehkä vilkaisetkin jo. Se on melkoisen yksityiskohtainen. Sillä kehitetään, kehitellään kaikenlaisia teesejä ja vaihtoehtoja. Siinä hieman kuvaillaan myöskin komission tekemää ehdotusta. Nyt täytyy muistaa tietyt kysymykset, jotka tulevat olemaan keskustion, keskustelussa tärkeässä asemassa. Burkhard Balz prosessun aluksi jo esitti näkemyksensä. Hänellä oli niitä hyvin paljon, hyvin monenkirjavia näkemyksiä. Minä olen itse myötä vaikuttanut omassa vaatimattomassa roolissani, pistänyt oman sävyni sinne mukaan. Tämä on erittäin tärkeä asia. Olen pistänyt siihen omat näkemykseni mukaan. Kyse on direktiivistä, lakitekstistä, jolla tulee olemaan erittäin merkittävä painoarvo. Hieman kontekstista valvontaviranomaiset luotiin kontekstissa, joka oli radikaalilla tavalla erilainen kuin se, missä me nyt tänä päivänä olemme. Tilanne oli täysin toinen. Tällä välin on tapahtunut asioita. Kenties voin mainita sattumanvaraisesti jotakin seikkoja – vähintäänkin kolme merkittävää tapausta on vaikuttanut tilanteeseen tai tulee vaikuttamaan siihen. Ensimmäinen niistä on tietystikin pankkiunioni-ajatus. Se johti sitten SSM järjestelmään, yhteisen valvontamekanismiin rahoitusmarkkinoiden valvonnan varmistamiseksi. Tämä oli uusi asia ja meidän täytyy ottaa opiksemme siitä, mitä aiemmin tapahtui ja ottaa huomioon se, mitä hyötyä ja edistystä on saatu aikaan tämän myötä. Ja alun perin jotkut katsoivat, että entä viranomaisia kantaisi luoda, koska niistä olisi halla nyt jo, silloin jo olemassa olleille komiteoille. Ja toinen seikka, ja merkittävä seikka on pääomamarkkina, unioni, ajatus ja säästöpolitiikka, joka tässä on, oli saman aikaan menellä. joka saman aikaan oli meneillään. Pitäisikö komission, komission laati valkoisen kirjan, joka koski pääomamarkkinaunionia. Ja tuolloin annamme päätösasemamme. Ja komissio ei ole nyt kovinkaan paljon ehdottanut mitään uudistuksia että kaidususaskeleita sen kun on kyse pääomamarkkinaunionista taikka siitä, kuinka integroidaan merkittävällä tavalla valvontaan että toisiinsa. Asiat ovat kehittyneet ja käsitteekseni nyt keskustelua ollaan uudelleen avaamassa. Tietystikin Brexit on pahoiteltava asia. Se on erittäin merkittävä tekijä silloin, kun valiokunnassa tätä asiakokonaisuutta käsitellään. Ennen kuin komissio teki ehdotuksensa näiden perustekstien muuttamiseksi, uskon, että komission ajatuksena oli, että nyt kannattaisi käyttää tilaisuutta hyväksi ja uudistuksen yhteydessä voitaisiin muuttaa uudenaikaista virastojen arkkitehtuuria. Parlamentissa tällaista on peräänkuulutettu jo pitkään. Pohdittiin sitä, miten minkälainen arkkitehtuuri olisi hyvä näille viranomaisille, olisiko yksi ainoa viranomainen hyvä idea, tai sitten rinnakkaisia virastoja, ja sitten tämä tällainen Twin Peaks-malli, jolla ne valitsee monessa jäsenvaltiossa. Komissio ei ole vielä tehnyt valintaansa. En puhu tässä komission nimissä, mutta minusta vaikuttaa kuitenkin siltä, että näin on. Syy siihen, miksi komissio lopuksi ei tehnyt lopullista valintaa, liittyy siihen reaktioon, joka tuli eri osapuolilta kuulemismenettelyn yhteydessä. Komissio vaikuttaa kuitenkin olevan vakuuttunut siitä, että nyt on tullut oikea hetki tehdä suurin luokan muutoksia, jotka ovat, eivät pelkästään mahdollisia, vaan tarpeellisia myöskin erillisvirastojen tai valvontavirastojen kohdalla. Toivon, että nyt ei järkytä ketään. Toivon mukaan komissio ei tässä nyt liikaa ahnehdi vaan toimii realistisella tavalla, kun tarkastellaan, miten suuren luokan asiasta on kyse vielä tämän man, komission mandaatin aikana. Minä olen iloinen tästä komission ehdotuksesta. Jotkut varmaan muistavat, että jo ennen kuin komissio esitti ehdotuksensa, jo sitä enemmän oli tilaisuus keskustella Jacques de Rosierin kanssa. Jo hän puheenvuorossaan jankutti sitä, kuinka tärkeää saada aikaan edistystä eri virast- virastojen toiminnassa ja että pitäisi erottaa toisistaan sääntelypuoli ja toisaalta sitten valvojan rooli. Tämä on ollut ohjenuorana myöskin meidän pohdinnoissamme, kun olemme tarkastelleet komission tekstiä. Mitä perusteksteihin tulee, niihin, niitä, jotka liittyvät valvontavirastoihin, jokainen teksti vastaa suurin piirtein samaa rakennetta. Kukin teksti on jaettu kolmeen lukuun. In- sovellusala, hallinta ja sitten rahoituspuoli. Mitä tulee soveltamisalaan tai toimikenttään? Tässä täytyy ottaa huomioon lakiehdotuksia, jotka on hyväksytty sen jälkeen, kuin valvontavirasto perustettiin. Sitten Burkhard viittasi vielä kahteen tekstiin, jotka on annettu myöhemmin. Ne, niitä ei ole tällä hetkellä integroitu vielä siihen toimintakenttään, jota komissio tällä hetkellä työstää. Ensinnäkin ehdotus, joka liittyy eurooppalaiseen eläkkeeseen, niin sanottuun PEPPiin, PEP-asiaan. Sitten Emir Kakkonen. Sen suhteen on tehty ehdotus, joka liittyisi valvontaa viranomaisten hallintaan ja kokoonpanoon. Voi hyvinkin kuvitella, että kun tarkastetaan kahta asiaa, näiden kahden välinen suhde täytyy nähdä. Mitä tulee hallintapuoleen, nyt puhun ihan sähkösanomatyyliin. Kaikki henkilöt, jotka jossakin vaiheessa ovat keskustelleet viranomaisten kanssa, tai missään tekemisissä viranomaisten kanssa, olenkin kuullut tällaista usein, monet valittavat sitä, miten vaikeaa on saada tehokasta päätöksentekoa. Uskon, että komissio tekee nyt ehdotuksen, joka sitten johtaa erilaisen hallintamalliin kuin tällä hetkellä Euroopan tasolla on ollut, eikä jonkinlainen executive board, johtokunta rakennettaisiin käyttöön. Tähän palaan vielä myöhemmin. Nyt tehdään ehdotuksia tässä suhteessa. Muutettaisiin niitä rakennetta. Jossakin vaiheessa täytyy puhua selkokielelläkin. Kansalliset valvontaviranomaiset ovat mukana valvontakomiteassa supervisory, supervisory board rakenteessa – sillä on lisää arvonsa. Täten saadaan jäsenvaltioiden suunnata asiantuntemusta valvontapuolella, mutta samanaikaisesti nyt ollaan muuttamassa lainsäädäntöä. Esimerkiksi, mikäli halutaan muuttaa asioita, niin mm, tässä on varana se, että jotkut haluavat pitää kiinni nykytilanteesta ja olla konservatiivisia, eli valvontavirastojen suhteen ja argumentit ovat melkoisen heppoisia muutosten takana. Uskon, että monet puuttuvat tähän. Entä sitten rahoitusmalli? Otetaan huomioon budjetin niukkuus. Unionin talousarviosta ei voida, voida maksaa enempää kuin 40 prosenttia virastojen toiminnasta. Monet ovat olleet huolissaan. Jotkut markkinoiden sektorit ovat olleet huolissaan siitä, terveysvirastojen edesvirastojen budjetissa saattaa kärsiä inflaatiosta. Nyt pitää budjetit pitää kohtuullisena edesvirastojen, näiden valvontavirastojen budjetit. En voi puhua liian pitkään, meillä on tilaisuus palata näihin kysymyksiin vielä myöhemmin. Kenties vielä sananen, joka koskee Euroopan järjestelmäriskikomiteaa. Minun nähdäkseni Tässä ehdotuksessa ei avata koko erillisviraston arkkitehtuuria. Vaikuttaa siltä, että tätä samaa filosofiaa pitäisi soveltaa muuallakin, silloinkin kun on kyse järjestelmäriskikomiteasta. Komissio aikoo ehdottaa, että erillisviraston tai valvontavirastojen toimialan lisätään asioita, valvontaa ja sääntelyä ja myöskin innovaatioita rahoitusmarkkinoilla. Eikä fintech-tyyppistä innovaatiota haluta mukaan myöskin ja kestävää kehitystä haluta myöskin mukaan ja saman kuluttajan suojelua ottaa paremmin huomioon virastojen toiminnassa. Parlamentin kannalta katsottuna meidän pitäisi vielä vahvistaa ja parantaa ehdotusta, koska me olemme mukana myöskin Executive Board johtokuntarakenteessa. Euroopan parlamentin asema täytyisi, tai parlamentti pitäisi pyrkiä parantaa ehdotusta esimerkiksi kuluttajansuojan parantamiseksi. Uskon, että voisimme myöskin mennä hieman pidemmälle kuin mitä tällä hetkellä ehdotuksessa lukee tässä suhteessa. Ja vielä lopuksi puheenvuoroni päätteeksi, ennen kuin puheenjohtaja minulta puheenvuoron vie, ennen kuin luopun puheenjohtajasta, niin haluan antaa ECR-ryhmän varjoesittele puheenvuoro viideksi minuutiksi. Kiitoksia puheenjohtaja ja hyvää iltapäivää kaikille. Haluaisin kiittää ähm, yhteisesittelijöitä tästä hyvästä työasiakirjasta, joka he jakoivat, jonka olen ohtinut jo lukea. Minun täytyy lukea se useampaan otteeseen, jotta pystyn ymmärtämään kaikki ne kysymykset, jotka nostatte esiin. Haluaisin keskittyä niihin kysymyksiin, jotka ovat tämän asiakirjan lopussa Tämä työasiakirja käsittelee sitä, miten me alun perin nämä virastot loimme. Ne ovat yhteydessä samanlaisia, samankaltaisia, mutta eivät identtisiä, ja tilanne on muuttunut, ja nämä kolme viranomaista ovat kehittyneet eri toimiin, äh, kun on kyse niiden tehtävistä, toimivaltuuksista, rahoituksesta ja hallinnoinnista. tämä on aivan oikein, että ne ovat kehittyneet toisilla äh, tavoin, äh, ja siksi meidän pitäisi kohdella niitä myös eri tavoin, kun me arvioimme niitä. Kysymykset, joista pitäisi keskustella, niin aluksi haluaisin ähm, toistaa ne huolet, jotka liittyvät vaikutusten arvioihin. Tämä parlamentti on aina sanonut, että tarvitsemme holistisen lähestymistavan, jotta voimme varmistaa tehokkuuden ja meidän pitäisi aina luottaa vaikutusten arviointiin. Tämä kysymys 15 valvontaviranomaisten ja kansallisten viranomaisten, valvontaviranomaisten yhteydestä on erittäin tärkeä ECRllä. Minun ryhmäni on aina puoltanut kansallisia vastuuviranomaisia ja sitä, miten ne suojaavat jäsenvaltioiden toimivaltuuksia ja kunnioittavat jäsenvaltioiden markkinoita, jotka joskus ovat kilpailukykyisiä sen asiantuntemuksen takia, joka kansallisilla vastuuviranomaisilla on. Ja tämä koskee erityisesti rahoitusalan asiantuntemusta. Esimerkiksi kohta 38, miten parhaiten vahvistaa unionin lainsäädännön valvontaa ja täytäntöönpanoa. MIFID kahden täytäntöönpano korostaa tätä tai osoittaa tämän, koska emme ole saaneet aikaan täytäntöönpanoa puolessa jäsenvaltioissa tämän vuoden tammikuun loppuun mennessä. Ja nekin, jotka ovat panneet täytäntöön tämän vuoden tammikuun loppuun mennessä eivät ole tehneet sitä johdonmukaisella tavalla. Sitten valvontatoimivaltuuksien ja sääntelytoimivaltuuksien tasapaino ja onko mahdollista erottaa ne täysin. En tiedä, onko se edes toivottavaa. Tekninen asiantuntemus on tärkeää, että voidaan saada aikaan tehokasta lainsäädäntöä ja sen saadaan tuntemalla markkinat hyvin ja markkinainstituutiot hyvin ja tämä tieto yleensä saadaan markkinoita valvomalla, joten en tiedä, onko tämä ero aivan niin selkeä rajainen. Sitten kun puhumme johdonmukaisuudesta, tämä on asia, johon tulen palaamaan jatkuvasti tässä prosessissa. Se mainitaan 42 kohdassa, e, kun on kyse Emiristä ja Pepistä. Olen samaa mieltä mm, esittelijän kanssa, että voitaisiin myös katsoa eri tuotteiden välinen johdonmukaisuus ja miten niitä pitäisi kohdella, kun mennään eteenpäin. Tärkeä kysymys on minulle ollut IDD ja MIFID 2, jossa on periaatteessa hyvin samankaltaiset tuotteet Eh, jotka kuitenkin ovat hyvin eri EU-sääntöjen alaisia, eh, kun on kuitenkin kyse samoista kuluttajista. Onko tämä toivottavaa vai pitäisikö saada aikaan eh, johdonmukaisuutta näiden tuotteiden välillä? Sitten olen avoin sille ajatukselle, että valvontaviranomaisella on laajempi rooli. Mifidissä olemme tässä valiokunnassa aina halunneet, että pitäisi olla konsolidoitu tieto, että meillä pitäisi olla rahoitustransaktiotietoja käytössä kaikille 15 minuuttia sen jälkeen, kun nämä tiedot on annettu maksusta muille. Ja konsolidoitu pohja voisi toimia fintech-alalla ja auttaisi sijoittajia sijoituspäätöksen tekemisessä, mutta en tiedä voidaanko tätä potentiaalia koskaan saada aikaan, mutta se, että ESMA ottaisi roolin tässä, voisi olla hyvä. Siitä voisi olla hyötyä kuluttajille. Jos ESMA ottaisi tämän roolin, tämmöinen laajempi datarooli voisi olla sopiva niille. Sitten monia muitakin asioita, jotka haluaisin nostaa esiin. Valvontaviranomaisten rooli kansainvälisissä elimissä, kolmansissa maissa ja niiden rooli tulevaisuudessa komission auttamisessa, mutta kun tehdään ekvivalenssipäätöksiä niin ne ovat tällä hetkellä poliittisia päätöksiä, joita komissio tekee. Viimeisten kuukausien ja vuosien päätökset, jotka ovat olleet usein hyvin haitallisilla EUn maineelle. Ei ole mitään selvää prosessia tällä hetkellä ekvivalenssia varten, joka asettaisi suuntaviivat, miten globaalisti kaikkia kohdella ja pitäisikö kaikkia kohdella tasa-arvoisesti tai pitäisikö selittää, miksi niitä kohdellaan eri tavalla. Mm, nyt komissio ehdottaa, että tämä perustuu alueen merkittävyyteen eikä niinkään määriteltyyn prosessiin. Jos tämä yhdistetään 30 päivän ilmoitusaikaan, niin nämä usein ovat haitallisia investointipäätöksille EU-ssa epävarmuuden takia. Ja vahvempi rooli valvontaviranomaisille voisi lisätä vakautta. Tämä voisi parantaa näiden poliittisten päätösten uskottavuutta. Sitten Liberan nimissä Wolf Klintz, olkaa hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Viisi puheenjohtajaa tässä kertomuksessaan on ottanut kantaa äh, emun uudistamiseen äh, että pitäisi perustaa eurooppalainen pääomamarkkinoiden valvontaviranomainen. Tuolloin se kuulosti aika yksinkertaiselta mutta sitten kun katsotaan vaikkapa saksankielistä käännöstä, niin se antaa jo vähän erilaisen kuvan. Nimittäin siinä ei puhuta yhtenäisestä tai yhdestä valvontaviranomaisesta, vaan yhtenäisestä, yhtenäisestä valvontajärjestelmästä. Eli tässä puhutaan pikemminkin tällaisesta jatkuvasta ja johdonmukaisesta valvonnasta. Jos ajatellaan pääomamarkkinaunionia, jos haluamme sen saada aikaiseksi, niin silloin meidän täytyy tietysti varmistaa toimivat pääomamarkkinat ja sitten täytyy äh, tai katsoa, että tällaista sääntely arviointia ei tapahdu ja sitten katsoa, että se tulkitaan ja täytäntöön pannaan samalla tavalla joka paikassa. Ja tämä komission tekemät ehdotukset varmasti menevät oikeaan suuntaan ja joista on syytä keskustella perusteellisesti, mutta on niitä varaa parantaakin. No tähän mennessä olevat kolme ESA-valvontaviranomaista, niin tämä että nämä eivät toimi asianmukaisesti ja järjestelmä pitäisi uudistaa. Ja tietysti tähän voitaisiin tehdä parannuksia. Jos ajatellaan vaikkapa EBAa, niin se ei ole ollut kauhean hyvin toimiva. Ja sitten vielä tämä ESMA, siinäkin on, on erilaisia ristiriitoisten Solvenssi kakkosen yhteydessä ei saavutettu kaikkia mitä piti ja ESMA sitten suoraan valvoo näitä luottoluokituslaitoksia, niin tämähän on kyllä siinä, siltä osin tehnyt hyvää työtä. Komission ehdotukset tähtäävät kolmeen tavoitteeseen, että kompetenssi, mandaatti ja sitten hallintotapa ja rahoitus. Ja kuten tuossa sanottiin, Pervans, niin juuri tuo nuo toimivaltuudet, valvontatoimivaltuudet ja sääntelytoimivaltuudet ovat tässä se kuuma kysymys ja tässä täytyy miettiä, mikä on sitten valtuuksien raja ja jakaminen kansallisten viranomaisten ja kolmen ESAn välillä. Ja ei pidä käydä niin, että kansalliset valvontaviranomaiset joutuvat sitten toisen luokan laitoksiksi. Silloin ne eivät enää tekisi mitään työtä, eivät, eivät sitäkään mitä pitäisi. Ja Tuolloin huonoimmassa tapauksessa jopa kansalliset valvontaviranomaiset voisivat sabotoida uutta järjestelmää. No tätä ei tietenkään kukaan toivo, mutta on selvää, että ESOjen ja kansallisten valvontaviranomaisten väliset valvonta- ja sääntelytoimivaltuuksien rajat täytyy tarkkaan määritellä. Ja tämä tietysti ei estä sitä, etteikö riippumattomasti arvioitaisi kansallisten valvontaviranomaisten toimintaa, mutta ei siinä mielessä, että me täällä Euroopassa sanelisimme niille pikkulaitoksille jäsenmaissa, että mitä pitäisi tehdä. No sitten täytyy katsoa, miettiä myös sitä, että kansalaisia äh, kansallisia anteeksi, valvontaviranomaisia on 27. Täytyy jonkinlainen yleiskuva pitää. Sitten tällainen executive board on ehkä hyvä järjestelmä. Oliko siinä nyt sitten neljä vai kuusi jäsentä, niin siitä voidaan vielä keskustella. Sillä ei ole niin väliä. Mutta tärkeää olisi, että executive board toimisi erittäin tavalla kuin mitä tässä ehdotuksessa sanotaan, koska tässä todetaan, että vähintään viisi kertaa vuodessa tapaisi äh, executive board, joka tapaa vain viisi kertaa vuodessa, niin eihän se ole mikään executive board. Jopa kaksi, tai, kaksi kertaa tai ainakin kerran kuukaudessa pitäisi executive boardin kokoontua. Muuten tämä ei toimi. Eli ainakin paljon useammin ja sitoutuneemmin kuin viisi kertaa vuodessa. <clears throat> Sitten äh, tuon EBAN järjestelmäriskikomitean suhteen, niin tässä täytyy todeta, että ESAthan eivät ole mitenkään lainsäädännön yläpuolella, eivätkä kansalaisten tahdon yläpuolella. Ja näin ollen on tärkeää, että myös järjestelmäriskikomitea toimii asianmukaisella ja säännönmukaisella tavalla ja tässä Euroopan parlamentti olisi se, joka elin tässä olisi hyvä. Ja mitä tulee rahoitukseen, niin ymmärrän, että EU nyt on sitoutunut tiettyyn prosenttiosuuteen rahoituksesta, mutta se, että että sitten toinen puoli tulisi alan, alalta. Ehkä tarpeen mukaan tämä ei ehkä toimisi ihan näin, vaan pitäisi olla ehkä 40-30-30 tai joku tällainen järjestelmä pitäisi olla. Kyllä tässä kansallinen tasokin voi osallistua tähän rahoitukseen. Minusta on tärkeää, että pidetään kansalliset valvontaviranomaiset tässä mukana, ettei rahaa vain haaskata joka suuntaan. On tärkeää, että rahoitus on sellaista, että sillä saadaan aikaan myös tuloksia. Ja sitten tuo integraatio, että otettaisiin siis myös ympäristö, sosiaaliset ja kaikki tällaiset mukaan integroitaisiin tähän järjestelmään. Puhutaan kestävistä investoinneista, että sellaisia pitäisi valvoa ja tukea. Mutta eihän tällainen kestävä, sustainable, tarkoita välttämättä vakautta Äh, nämähän voivat olla vaikkapa tällaista uutta ympäristöteknologiaa, joka on hyvinkin epävakaa projekti, eli tämä pidettäköön mielessä. Ja lopuksi vielä todettakoon, että yksi tärkeä pyrkimys on tässä, niin olen ihan kohta lopussa, eli äh, tässä tarvitaan kyllä vielä aika paljon yksityiskohtaista keskustelua siitä, että miten nämä ESAT ja kansalliset valvontaviranomaiset tämän työn jatkossa hoitavat. Kiitoksia. Meillä Kuen kuen paikalla. Sven Kiikolt saa puheenvuoron. Pyydän anteeksi. Alustavassa puheenvuorossani sanoin, että kun parlamentti tekee työtä, ja puhuin tästä taustasta lainsäädännön takana. Mehän teki, teimme taustatyötä jo silloin, kun annettiin päätösasema, joka koski pääomamarkkinaunionia ja muutakin työtä tehtiin edellisellä vaalikaudella. Järjestelmän suhteen tehtiin työtä aiemminkin, ei tämä ole mitään uutta. Sven Kiikola. Kiitoksia, kiitos myöskin ystäväisistä sanoista. Haluaisin ihan vain keskittyä yhteen asiaan. Parlamentilla on sellainen maine näissä asioissa, tai tietty maine näissä asioissa, Olemme pyrkineet auttamaan valvontaviranomaisia, jotta niistä tulisi eurooppalaisempia ja tehokkaampia. Samanaikaisesti olemme halunneet pitää toimijat oikeasuhtaisesti. Tämä oli alustava ajatus. Muistan, kuinka monta yötä vietettiin kolmenta kanta keskustelussa ja puolustettiin meidän kantojamme. Monia myönteisiä muutoksia saatiin aikaan, koska meillä on yhteinen visio mielessämme. Toivon mukaan tämä yhteinen visio luoda yhtenäinen pääomamarkkina-alue, joka on vakaa ja palvelee reaalitaloutta ja kuluttajia ja sijoittajia, on edelleenkin meidän yhteinen visio Mä näin toivon. Ja silloin kun on aika pohtia sitten, mitä olemme saaneet aikaan, mitä tehtiin oikein, mitä tehtiin väärin, niin ensinnäkin voidaan todeta, että tilanne on nyt paljon parempi kuin se, mistä lähdettiin, koska lähtökohtana oli säännölle kilpailua eikä mitään vahvaa markkinointegraatiota ole tapahtunut. Euroalue osoittaa selkeästi, miksi meillä on myöskin makrotasolla tarpeita integroida pääomamarkkinat, lähentää ne toisiinsa läheisemmin. Siksi parlamentilla on kaikki mahdolliset syyt jatkaa samalla logiikalla. Minun mietintöni vuodelta 2014 pitkän harkinnan jälkeen auttoi vaikuttamaan ainakin osittain osittain tilanteeseen. Meidän täytyy olla tässä vaatimattomia, mutta ainakin komissiolle tehtiin selväksi, miten meiltä olimme sen ehdotuksesta. Yksi avain havaintojamme tuolloin oli, että valvontaviranomaiset eivät ole käyttäneet kaikkia valtuuksiaan. Niillä on hyvinkin paljon toimivaltuuksia, joita ei täysin ole käytetty. Koska tietystikin kaikki, jotka tarvitaan päätöksentekoon eivät välttämättä halua valvoa toista virastoa, ja mikäli, koska ei välttämättä halua, että itseään valvotaan. Tämä on saattanut ongelma. Parlamentin luonnollinen rooli tässä on puolustaa niitä vaatimattomia askeleita, joita komissio on tehnyt, ja vahvistaa niitä, jotta voidaan eurooppalaista ulottuvuutta valvontaviranomaisissa vahvistaa. Hallinnosta pitäisi tulla eurooppalaisempi ja pitäisi varmistaa, että eturistiriitoja ei synny. Silloin kun edellisvirastot tai valintavirastot luotiin, silloin ei tarkoitettu niin, tarkastellut niinkään paljon makrotalouden vakavarauden valvontakysymyksiä. Burkhard Balz mainitsi jomaisen eturistiriidan, joka saattaa syntyä komitean ja EKPn toimen välillä. Tämä on toinen kysymys. Järjestelmäriskikomitealla ei ole selkeää, selkeää vastuun, vastuualuetta. Kyse on pienestä määrästä ihmisiä, joiden uraa sitoo se kysymys, saadaanko maks- makrotalouden valvonta kuntoon vai ei, saadaanko kriisistä merkkejä etukäteen vai ei. Toinen on taas valtavan suuri elin, joka mahdollistaa sen, että kukaan ei ole vastuussa mistään. Minun mielestäni järjestelmäriskikomitean hallintokysymys on erittäin ongelmallinen. Minä huolestuttaa oikeastaan paljon enemmän heidän hallintonsa tai hallintorakenteensa kuin valvontaviranomaisten hallintorakenne. Kun valvontaviranomaiset perustettiin, me lisäsimme joitakin merkittäviä seikkoja niiden toimivaltuuksiin, esimerkiksi kuluttajan suoja, sujittajan suoja. Ei ne muuta kuitenkaan merkittävällä tavalla henkilöstö kysymyksiä. Lisäsimme tehtäviä, mutta emme lisänneet henkilökuntaa. Tietystikin tuolla emme pystyneet vaikuttamaan myöskään budjettiin millään tavalla. Nyt me pesi pohtia asiaa uudestaan. Pidän hyvänä sitä, mitä Kay Swinburne kirjoitti vastuuvapausmietintöönsä. Hän vaati, että uudelleen tarkastetaan sitä, kuinka paljon aikaa ja rahaa menee sääntelytarkoituksiin ja paljonko pitäisi pistää täytäntöön toimeenpanoon ja sijoittajien ja kuluttajien suojaan. Ja vielä lopuksi. Tietystikin valvontavirastojen rooli ympäristöinvestointien ja kestävien investointien suhteen on se, että mikäli kun on vihreää, ei se ole vielä riskitöntä. Se täytyy muistaa. Meidän täytyy ajo- auttaa sijoittajia, jotta ne tietävät, mitkä ovat ympäristön ja sosiaalisten kysymysten kannalta kestäviä sijoituksia, niin että he tekevät päätöksensä tiedon pohjalta. Olen samaa mieltä sinun kanssasi, Wolf. Mikäli tehdään ympäristöpuolella asioita, otetaan sijoitetaan uuteen teknologian, niin eh, ei se ole sen vähemmän riskejä sisällään pitävää kuin vanhan tyyppiset tylsemmät investoinnit. Tarkoituksena ei ole luokitella turvalliseksi sellaisia asioita, jotka eivät ole turvallisia. Asioita ei pidä sekoittaa keskenään. Ei kyse ole siitä, että mainostetaan tietyn tyyppisiä sijoituksia. FSB on tehnyt hyviä suosituksia ja ne pitäisi ottaa huomioon alakohtaisessa lainsäädännössä ja mandaatin yhteydessä myöskin. Kiitos. Nyt sitten muut puheenvuorot. Mikäli joku sellaisia haluaa, Danuta Hübner ensimmäisenä. Ja kuka vielä haluaa puheenvuoron? Katson sitten, kuinka paljon aikaa annan kullekin. Onko muita halukkaita? Herra Heis. No, Danuta, ole hyvä. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon ja kiitos, että oli tämä ajatus tästä työasiakirjasta, joka jaettiin eilen. Se oli erittäin hyödyllinen erityisesti minun kaltaiselle ihmiselle, joka on eh, esittelijä Emir kakkosesta ja olen täysin samaa mieltä kanssanne, että elämme aikoja, jolloin meidän eh, täytyy luoda Euroopan valvontaviranomaisten arkkitehtuuri, meillä täytyy olla eurooppalaisempi lähestymistapa koko tähän järjestelmään ja samanaikaisesti meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta valvontaviranomaisista niin tulee uskottavia ja eh, kunnioitettuja myös maailmanlaajuisesti ja tämä liittyy tietenkin voimakkaasti valvontaviranomaisten vahvaan hallinnointistrategian eh, rakenteeseen, erityisesti tarkoitan tässä ESMAa. Ähm, arvopaperimarkkinaviranomaista EMIR 2 mutta ESMA ja antaa sille enemmän toimivaltuuksia ja siksi meidän täytyy tehdä yhteistyötä, jotta saamme johdonmukaisen tuloksen ja luomme lopulta ESMA-rakenteen, joka todella toimii. Haluaisin korostaa myös tarvetta mm, pitää yllä integroitua lähestymistapaa Euroopan mm, yhteistä yhtiöveropohjasta ja kolmansista maista. Tämä mm, kummankin valvonnan eh, yhteentoimivuus on koko ehdotuksen tarkoitus ja mm, vain silloin voimme saada aikaan synergiaetuja tästä järjestelmästä. Eh, Esmassa tätä pitäisi käyttää sekä EUn keskusvastapuolten että ehm, muiden ehm, eh, valvontaan. Ja kun, e- jos ESMA valvoisi kolmanta maita, niin silloin se hyötyisi siitä, että, se an, että sille annettaisiin enemmän toimivaltuuksia eh, EUn sisäisten keskusvastapuolten valvomiseksi. Ja viimeinen kommentti, meidän on pidettävä tämä integriteetti eh, EUn sisäisen ja kol- ulkopuolisen valvonnan välillä. Tällä tavoin voisimme välttää turhan monimutkaisuuden ja kaksinkertaisen työn. Brian Hayes seuraavana. Thank you very much. Kiitos arvoisa puheenjohtaja ja onneksi olkoon sinulle ja Burkhardille tästä työasiakirjasta. Se on hyvä keskustelun pohja. Jos nyt katsotaan näitä asioita, jotka tässä keskustelussa ovat tulleet esille, niin kyllähän tilanne on nyt paljon parempi kuin vähän aikaa sitten, jos ajatellaan euroalueen tasapainoa ja ylipäätään taloudellista tilannetta. Jos ajatellaan talouskriisin jälkeen pystytettyä järjestelmää, niin sehän on äh, varustanut Euroopan talouden paljon vahvemmalla äh, vastustuskyvyllä ja vakaudella. Ja tämä kaikki on lisännyt tietysti luottamusta myös sääntelyn suuntaan. Ja sääntelyympäristön parantuminen on tapahtunut siinä samassa myös. Ja kaikki mitä tarkastellaan, niin pitäisi tietysti tarkastella kokonaisvaltaisesti, mikä on toiminut hyvin, mikä ei niin hyvin. Ja olisi hyvä, että me saisimme tästä jonkinlaisen parhaiden käytänteiden luettelon, jos ajatellaan pankkialaa, vakuutusalaa ja muuta, niin kyllähän tilanne on sellainen, että kyllä tilanne on parantunut. Ne muutokset, joita on tehty, niin ovat kyllä parantaneet tilannetta. Ei tämä tietenkään poista sitä tarvetta, etteikö uusia uudistuksia pitäisi tehdä ja varmistua niiden toimivuudesta. Jos ajatellaan komission ehdotuksia, niin silloin täytyy todella miettiä, tätä kokonaisvaltaisesti. Tietysti sääntelyä voidaan aina, siellä voidaan käydä kauppaa ja totta kai meidän täytyy eh, tarkastella tätä kokonaisuutena koko rahoituspalvelualaa. Ja jos sitten eh, siirrytään täysin harmonisoidusta lähestymistavasta kohti alueellista lähestymistapaa, niin silloinhan tämä asia muuttuu kokonaan toisenlaiseksi ja tämä täytyy ottaa huomioon, eh, että todellakin saamme aikaan sellaisen järjestelmän, joka on tarkoituksenmukainen. Eh, tietysti voidaan sääntelyarbitraasia harrastaa, mutta täytyy miettiä sen seurauksia. Jos sitten todellakin lähdetään pois tästä harmonisoidusta lähestymistavasta, niin niin viemmekö investoinnit pois Euroopasta? Me haluamme Eurooppaan investointeja ja olisi hyvä tätä silmällä pitää, pitää Eurooppaa avoinna kaikkialle maailmaan. Jos katsotaan, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu nyt, niin mehän, nythän meidän kannattaisi nimenomaan pyrkiä houkuttelemaan investointeja Yhdysvalloista. Ja täytyy pitää huolta siitä, että saamme aikaan parhaan mahdollisen järjestelmän. Ja minulla on tästä vähän huolenaiheita, jos ajatellaan näitä rahastoja. Kun niitä perustettiin, niin silloin meillä oli edustustoja kolmansissa maissa, jotka sitten ilman ESMAN lupaa ähm, äh, ryhtyivät toimiin ja ESMA niitä sitten ryhtyi valvomaan. Meidän tulee tätä tarkastella huolellisesti ja katsoa, miten nämä ulkoistamis vaatimukset toimivat ja miten markkinat toimisivat tehokkaimmin. Tietysti Brexit vaikuttaa, mitkä ovat sen seuraukset. Ja se, mikä erityisen huolestuttavaa on tässä se, että, että mitä Brexitin suhteen tapahtuu, jos hard Brexit toteutuu. Näiden, näiden delegaatioiden asema muuttuu. Ja ja se, että otettaisiin kansalliset viranomaiset mukaan ESAan, niin se on vähän huolestuttavaa. Mehän puhuimme tuossa esite asetuksessa tästä asiasta jo pitkään ja perusteellisesti, ja nyt komission näköjään haluaisi taas muuttaa tätä tasapainoa, ja tämä ei mielestäni ole tehokasta lainsäädäntöä. Ja meidän täytyy pitää huolta koko tämän järjestelmän ennakoitavuudesta ja vakaudesta. Ja yksi asia vielä, tällä alalla on tehty paljon työtä, riskisijoittaminen ja monia muita asioita. Me olemme pystyneet luomaan yhtäläiset toimintamahdollisuudet, niin me emme voi tässä tarkistuksessa nyt ottaa käyttöön vielä enemmän byrokratiaa ja uusia vaatimuksia. En nyt puhu niinkään tästä valvontapuolesta tai lupamenettelypuolesta, vaan pikemminkin tuloksista, jos, että mihin nämä toimenpiteet voisivat johtaa, koska tämähän voisi heikentää pääomaunionin syntymistä. Mutta kiitän kuitenkin Pervan sinua ja Burkartia tästä hyvin tehdystä työstä. Kiitoksia. Onko muita kollegoita, jotka haluavat puheenvuoron? Ellei ole, annan puheenvuoron vielä Burkart Paltsille jotta hän voi tehdä tästä ensimmäisestä keskustelusta johtopäätöksiä. Olkaa hyvä. Sydämelliset kiitokset puheenjohtaja. Ihan lyhyesti vain haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä, myöskin kollegoita, jotka tänään osallistuivat tähän ensimmäiseen näkemysten vaihtoon. Oli varmaan hyvin järkevää järjestää tämä näin varhaisessa vaiheessa. Ja se, mikä minulle on keskeinen tulos tämän päivän keskusteluista on se, että meidän täytyy hyvin tarkkaan miettiä, miten jatkossakin saamme aikaan oikeudenmukaisen tasapainon eurooppalaisten valvontaviranomaisten välillä ja kansallisten vastuuviranomaisten välillä. Mielestäni kollega Klintsin lause oli hyvin merkittävä, että kansalliset valvontaviranomaiset eivät saa muuttua toisen luokan valvojiksi. Voin täysin tukea tätä. Ja mielelläni otan huomioon myös sen, mitä Sven Giegold sanoi, että meidän täytyy vähän laajemmin keskustella järjestelmän riskikomiteasta ja sen vastuualueista tulevaisuudessa. Ja lopuksi omalta osaltani haluaisin sanoa, että mielestäni on erittäin tärkeää, että sääntely, arbitraasi, sääntelyerojen hyväksikäyttö, sitä käsitellään niin, ettei sitten lopuksi synny vielä enemmän vääristymiä niiden uudistusten kautta, joita teemme tässä valvontaviranomaisten Äh, uudelleenarvioinnissa. Sen täytyisi olla täällä parlamentissa myös toimiemme keskiössä. Kiitoksia tästä ensimmäistä näkemysten vaihdosta. Odotan kovasti jatkoyhteistyötä sinun kanssasi, Pervaus, muiden varjoesittelijöiden kanssa, etenkin kaikkien valiokunnan kollegoiden kanssa. Kiitoksia. Ähm, Kiitoksia paljon. Onko täällä komission puolelta joku paikalla? Meillä on hieman aikaa vielä, mutta ei teidän ole ollenkaan pakko puhua. Tämä on hyvästä alustava keskustelu. Hyvä on antaa olla. Kiitoksia todellakin. Kuten Burkhard Paltz jo sanoikin tästä ensimmäisestä keskustelusta. Pisti merkille monia asioita, jotka kollegat sanovat. Case Winburn tehän puhuitte siitä, että on epäjohdonmukaisuutta MIFIDin ja muiden aloitteiden välillä, muiden sääntö, sääntelyaloitteiden välillä. Ja juuri tähänkin voidaan puuttua, kun muutetaan valvontaviranomaisten toimialaa kansalliset valvontaviranomaiset ovat mukanaan omaa asiantumustaan. Ne ovat paljon lähempänä markkinoita ja tuntevat pohjia myöten omat markkinansa. Asiantuntemusta tarvitaan ja tarvitaan eurooppalaista johdonmukaista valvontaa kuitenkin. Tasapainosta on kyse. Tänä päivänä tilanne ei näytä kovinkaan tasapainoiselta. Te viittasitte myöskin vastaavuussääntöihin. Se ei kuulunut tähän mietintöön. Tämä vastaavuus kysymys. Mutta Esman osalta voidaan todeta, että on tehty ehdotus, se osalta, kuinka vastauskysymyksiä tulevaisuudessa käsitellään. Wolf Klintz puolestaan viittasi siihen, että kansalliset viranomaiset jäävät lapsipuolen asemaan. No kansalliset viranomaiset eivät saa myöskään estää eurooppalaista edistystä. Kyse on todellakin tasapainosta, joka täytyy saada kuntoon. Tänä päivänä hyvin tiedetään, niin kuin useat totesivat, että kansalliset valvontaviranomaiset keskenäänkin omaavat taipumuksen kiusoittelua, kiusoittelua, mikä yksi liikahtaa, niin toinenkin liikahtaa. Ja he, ne kumavat toisensa pyrkimykset, nollaavat ne. Mitä enemmän on lähentämistä, sen parempi. Myöskin sen kun oikeuskansalaisista valvontaviranomaisista. Tarvitaan lainsäädäntö yhtäältä ja toisaalta sitten täytyy myötä vaikuttaa eurooppalaisen hengen synnyttämiseen, eurooppalaisen hengestä joita asioita. Sven Kiegold viittasi siihen, että valvontaviranomaiset eivät käytä kaikkia valtuuksiaan. Ne ovat itse ikään kuin jumiuttaneet omaa toimintamaisuutensa tällä tavalla. Tästäkin pitäisi päästä yli. Daute Hübner poistui paikalta. Hän puhui Emir Kakkosesta. Mikä te luette Emir Kakkosen? Sieltä nähdään, että kyseessä on ehdotus, joka laadittiin ennen kuin komissio ryhtyi työstämään ehdotusta, joka liittyy valvontaviranomaisiin. Valvontaviranomaiset Euroopassa No, Emir kakkosessa viitataan management board-rakenteeseen, jota ei sitten enää ole olemassakaan. Emir kakkosessa puhutaan eli management board. Esimerkiksi ESMA johdokunnasta puhutaan, vaikka ei sitä enää ole sitten, kun tehdään tämä komission ehdottama e- muutos. Joten kyllä parlamentin täytyy tämäkin asia hoitaa kuntoon. Ja hieman vielä samaan sävyyn kuin mitä Burkhard Paltz sanoi. Uskon, että meidän Euroopan parlamentin jäseninä täytyy huomioon se, että neuvoston puolella keskusteluita ollaan aloittamassa kriteereistä, joiden valossa sitten hoidetaan edellisviraston muuttaminen pois Lontoista. Joskus käy niin, että keskusteluita käydään jo ennalta me olemme kuitenkin yhteislainsäätäjiä. Kyllä meidän täytyy pystyä kantamaan oma kortemme kekoon ensin budjettilausunnon yhteydessä. Meidän täytyy myöskin olla myötä vaikuttamassa siihen, mitä kriteereitä noudatetaan, kun tarkastetaan siirron kustannuksia. Ja neuvostolta täytyy peräkuuttaa, mitkä ovat hyviä kriteereitä, miksi halutaan pankkiviranomainen siirtää tiettyyn paikkaan. Meidän täytyy mietinnössämme tehdä selväksi neuvostolle, mitä mieltä olemme päätöksenteosta. Tässä ei ole kunnioitettu yhteislainsäätäjän eli parlamentin oikeuksia. Nyt olemme pikkuhiljaa saattaneet päätöksen keskustelun tästä aiheesta. Mitä aikatauluun tulee, tiedän, että nyt ollaan vasta lähtökuopissa ja olette valmiita tekemään tarkistuksia, mutta tällä hetkellä mitään, meillä ei ole mitään tiukkaa aikataulua tiedossa. Kuulemistilaisuus järjestetään 27. helmikuuta kello 9. 9.11. tästä samaisesta aiheesta. Äänestys sessio alkaa kohta ja annan puheenjohtajalle kohta äänestykset hoidettaakseen. Joten pidetään tässä pieni pieni tauko ja sitten kohta puheenjohtaja itse jatkaa. So dear colleagues, we have five minutes suspension. No niin, viiden minuutin tauko ennen äänestyksiä.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

Voinko pyytää teitä istuutumaan aloillenne? Laittakaa äänestyskorttinne koneisiin. Ja testataan laitteet. Äänestys alkaa. have still two colleagues to vote. Vielä kaksi kollegaa on jäljellä. Kaksi kollegaa on laittanut kortin laitteeseen, mutta eivät ole vielä äänestäneet. Voisitteko nyt äänestää? Tämä on ihan testi äänestys vain. Olisi hyvä, jos kaikki nyt voisivat äänestää, että katsomme, että järjestelmä toimii. Yksi ääni puuttuu vielä. No niin, hyvä. Testi on päättynyt ja voidaan aloittaa ensimmäisestä mietintöluonnoksesta Swinburne von Weizsäckerin mietintöluonnos keskusvastapuolien elvytys- ja kriisinratkaisupuitteet. Tarkistus 34 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 274 ja 39 puolesta vastaan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 hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E miksi tässä nyt puhutaan 288? Äänestysluettelossa nyt on vähän häikkää. Ymmärtääkseni kompromissi E. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 295. Puolesta, vastaan, tyhjää, Hetkinen vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. G puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 301 puolesta vastaan tyhjää. kenen tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Tarkistus 59 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 60 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 302 puolesta vastaan. Tarkistetaanpa sähköisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Kompromissi N puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi hetkinen tarkistus 354 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi NA puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 362 puolesta vastaan tyhjää hy- hylätty. 363 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 364 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi P puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 300 hetkinen ei vaan kompromissi Q puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30, 391 puolesta vastaan tarkistetaan äänestys alkaa. Yksi SED-läinen liikaa. Hyvä on. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 398 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 116 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 404 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 119 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 405 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 120 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 406 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 407 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 408 puolesta vastaan Tarkistetaanpa. 408 äänestys alkaa. ja päättyy. Tasapeli eli hylätty. 1, 2, 2 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 1, 2, 3 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 409 puolesta vastaan. Tarkistetaan 409 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 410 puolesta. Hetkinen. 124 puolesta. Niin, 124. Hetkinen. Eli 410. Niin, eli siis tämä äh, raukesi 123 takia 124 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 411 puolesta vastaan. Tarkistetaan 411 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 412 puolesta vastaan. Hetkinen raukeaa. 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 127 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 413 puolesta vastaan. Tarkistetaanpa tämäkin. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 414 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 415 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 128 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Anteeksi, hyväksytty 416 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi R puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 129 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1.30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi S puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 132. 132 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 433 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 133 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 434 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 134 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 435 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 436 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 437 puolesta vastaan Tarkistetaan 437. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Luulen, että EPP tätä tuki. No niin. 438 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 439 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 135 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 440 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 136 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 137 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 138 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 441 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 442 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi T puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi U puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 153 puolesta Hetkinen, nämä äänestetään yhtenä ryhmänä. 153 ja 5, tai 5455. Ja jos hyväksytään, niin silloin 4, 7, 5, 6 ja 7 raukeavat. No niin. Eli sitten 4, 7, 8 puolesta vastaan. Hetkinen, tarkistetaanpa tuo. 4, 7, 8. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. 156 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 479. Anteeksi. 157. 481 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 482 puolesta vastaan. Tarkistetaan 482. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. 4, 8, 3 puolesta vastaan. Tarkistetaan 483 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 158 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 484 puolesta vastaan. Tarkistetaan 484. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 493 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 494 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 495 puolesta, siis 495 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 498 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 500 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa tuo. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. 501 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 502 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 503 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 162 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 163 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty 504 puolesta vastaan. Tarkistetaanpa tämä vielä. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty yhdellä äänellä. 505 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty kompromissi X puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Kompromissi Y puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 520 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 169 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 170 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 523 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa tämä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 524 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 172 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 173 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 528 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 529 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa tuo. Ja äänestys päättyy. Siis päättyy. Hylätty. 174 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 175 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Z puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 531 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 533 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 176 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 177 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 534 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 535 puolesta vastaan. Luulen, että on hylätty, mutta tarkistetaan tämäkin. Äänestys päättyy. Hylätty. 178 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 537 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 179 puolesta vastaan tyhjää hyl- hyvätty. Hyväksytty 538 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 539 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5, 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5, 4, 1 ja 5, 4, 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 180 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 543 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa 543. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Yhdellä äänellä. 544 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Anteeksi, 5. Niin, 544 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa tämä. Ja äänestys päättyy. Hylätty. 545 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi ZA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 551-2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 553 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 554 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 182 puolesta vastaan tyhjää hylä, hyväksytty, 183 puolesta hyväksytty, 555 puolesta vastaan tyhjää. Hetkinen. Niin tarkistetaanpa tämä. Äänestys alkaa. Kiinnostava tilanne. No niin, äänestääkö joku vielä? Yksi EPP-läinen liikaa. Hyvä on. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yksi kahdeksan neljä viiva yksi yhdeksän kolme. Yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AA puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistus 583 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 203 ja 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 205 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 206 ja 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi AB puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2 1, 1, 2 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 2, 1, 3 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 5, 9, 2, 96 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi AC puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Hetkinen, kompromissi AD puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 219 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 220 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 220 vielä sähköisesti. 2.20. Äänestys päättyy. Hylätty. 221 puolesta vastaan. Hetkinen, puolesta, niin hyväksytty. Kolme puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 222 puolesta vastaan, tyhjää Tarkistetaanpa tämäkin. Luulen, että oli hylätty, mutta tarkistetaan vielä 222. Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. 223 puolesta vastaan. Hetkinen. EPPn kanta, eli puolesta. No niin, 223 tarkistetaan vielä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 224 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistetaanpa vielä. Äänestys päättyy. Hylätty. Nelonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 227 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 228 puolesta vastaan tyhjää hylätty, mutta tarkistetaan tämäkin. Ja äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi AE. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AEA. E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AF puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 234 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 235 puolesta vastaan. Tarkistetaanpa vielä 235. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 236 puolesta vastaan. Tarkistetaan 236. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 237 puolesta vastaan puolestako olet vai vastaan? No niin. 2, 3, 8 äsken hylätty, siis tämä hyväksytty 13 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 14 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 2, 3, 9 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 15 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty AG puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, AH puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, AI puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 247 puolesta vastaan hetkinen, tarkistetaan 247. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 248 puolesta raukeaa. Kyllä, 20 raukeaa. Hyväksytty jo edellisessä. 249 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 251 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi AJ puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 255 puolesta vastaan. Tarkistetaan 255. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 257 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 257 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 26 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 258 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 27 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 259 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä 259. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 260 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 261 puolesta vastaan. Hetkinen, tarkistetaan vielä tämä. Äänestys päättyy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 49 puolesta, 3 vastaan, 6 tyhjää. Onneksi olkoon. Vote uh, on uh, uh, interinstitutional negotiation. No niin. Ja sitten neuvottelujen aloittaminen ja tiimin ähm, kokoonpano. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Jakob, vote, please. Jakob, äänestä. Vote is closed. Äänestys päättyy. 50 puolesta, kolme vastaan, viisi tyhjää. Onnittelut kahdelle yhteisesittelijälle. Erittäin hyvä. Ja nyt Toivomme, että kolmikanta neuvotteluista tulee yhtä lailla menestyksekkäät. Now we can move to, uh... Ja nyt voimme mennä BKT-asetukseen markkinahintaisen bruttokasatulon yhdenmukaistaminen. Amendment 30. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi D. Minun on sanottava, että täällä on kirjoitusvirhe natural onkin national. Äh, kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, raukea, anteeksi, 40 raukea, 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 46 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 46. Äänestys alkaa. Neljäkymmentäkuusi. Neljäkymmentäkuusi. Neljäkuusi. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yhdeksäntoista puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kaksikymmentä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 äh, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nimenhuuto äänestys tästä tekstistä näin muutettuna. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 53 puolesta, 4 vastaan ei tyhjiä ääniä. Sitten äänestämme neuvottelujen aloittamisesta. Äänestys alkaa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys päättyy. 52 puolesta, 4 vastaan, 1 tyhjää. Seuraavaksi menemme vastaamatta jättäminen varhaisessa vaiheessa. Esittelijänä Werner Langen, komission delegoitu asetus, delegoidun asetuksen 2017-2358 delegoidun asetuksen 2017-2359 muuttamista niin soveltamispäivien osalta. Alkuperäinen teksti 1 ja 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Äh, sitten johdantosakappaleet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja sitten äänestämme tekstistä kokonaisuudessaan nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 51 puolesta, yksi vastaan, kuusi tyhjää hyväksytty. Sitten vastustamatta jättämistä varhaisessa vaiheessa koskevan suosituksen hyväksyminen. Komission asetus, joka muuttaa asetusta 1126-2008 IFRS 9 Stolojan äh, kappaleet 1 ja 2 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty johdanto-osan viitteet yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hyvät, hyväksytty ja johdanto-osan kappaleet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten äänestetään tekstistä nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 50 puolesta 4 vastaan 4 tyhjää. Onnittelut. Seuraavaksi Emmanuel Morellin mietintö. Rajat ylittäviä järjestelyjä koskeva pakollinen automaattinen tietojen vaihtoverotuksen alalla. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 82 puolesta vastaan tarkistetaan 82, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Vote is closed. Reject. Sitten 86 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 87 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 8 ja 88 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 123 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 1 2 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 1 2 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 19 puolesta vastaan tyhjää Luulenpa, että tämä on hyväksytty, mutta tarkistetaan äänestys alkaa. Vote is closed. Adopted amendment 20. 20 äh, puolesta vastaan 20. Äänestys alkaa. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eh, tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 47 puolesta vastaan. Tarkistetaan 47. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 57 puolesta vastaan Tarkistetaan 57. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan. Tarkistetaan 61. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 62. Raukeaa 63 puolesta vastaan. Tarkistetaan 63. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjä hylätty, 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 69 puolesta vastaan. Tarkistetaan, 69 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 74 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 75 puolesta vastaan tyhjää. Kannattaako SND? Selvä. No tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistetaan. 76 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten äänestyskomission ehdotuksesta näin muutettuna nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 50 puolesta, kaksi vastaan, viisi tyhjää. Ja sitten äänestämme lainsäädäntöpäätöslauselman johdolta osa viitteestä yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten lainsäädäntöpäätöslauselmaa hyväksytään näin muutettuna. Onnittelut esittelijälle. Sitten äänestämme ehdotuksesta antaa hyväksyntä EUn ja Amerikan Yhdysvaltojen ähm, kahdenväliselle sopimukselle, joka liittyy vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan vakautta koskeviin toimenpiteisiin. Ja äänestämme tästä hyväksynnästä nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 50 puolesta kaksi vastaan kuusi tyhjää. Hyväksytty. Uh, congratulations to the negotiators actually. Onnittelut oikeastaan neuvottelijoille. Sitten. Mitäs sitten? 30 sekunnin tauko. So, very good. No hyvä. Nyt äänestämme sitten Sander Lounesin valiokunta mietinnöstä, joka koskee pankkiunionia. Tarkistus 93 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 92 puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että se hylättiin, mutta tarkistetaan koneisesti. Äänestys alkaa. 92 tarkistus on kyseessä. Äänestys päättyy. Hylätty. 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty hylätty, 100 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 101 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 103 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 114 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 124 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 125 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 126 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 117 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 119 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 149 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 146 puolesta vastaan, tarkistetaan koneisesti 146 tarkistus. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yhden äänen enemmistöllä 150 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I. Siinä on tehty suullinen tarkistus kompromissiin I. Se on vihreiden käsiala. Esittelijä, olkaa hyvä. Many thanks, uh, many thanks also for... Kiitos. Ja kiitos, että saan äänestää. Se on tärkeää ei tarvittu tähän lisää aikaa. Muistan, että, että kokouksen aluksi sanoit, että voidaan lisää aikaa ottaa, mutta sitä ei tarvita. Haluaisin vastustaa näitä suullisia tarkistuksia, koska se menee näitä, tai se on keskustelujen rakentavan hengen vastaista. Meillä oli hyviä keskusteluja varjoesittelijöiden kanssa, joten vastustan suullisia tarkistuksia. Without... siis kompromissista ilman suullista tarkistusta tai oikeastaan tarvittaisiin neljä kättä tämän taakse. Tähän edustaa kokonaista ryhmää, siitä on tarvitse neljä kättä vähintäänkin pystyssä. Kompromissi ei ilman suista tarkistusta puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 184 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 185 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 186 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 187 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 190 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 207 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 209 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 210 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 211 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 212 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus että kompromissi N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi P puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi Q puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi R puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 238 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 242 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti 242 tarkistus. Äänestys päättyy. Hylätty. Yhden äänen enemmistöllä. 255 puolesta vastaan. Ty- Tarkistetaan koneellisesti 255. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi S puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 245 puolesta vastaan. Tarkistan koneisesti 245. Äänestys päättyy hylätty. 267 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi T suullisella tarkistuksella höystettynä. Esittelijä, olkaa hyvä. Samasta syystä haluaisin vastustaa suullista tarkistusta. Nyt tarvitaan taas käsiä pystyyn. Selvä. Äänestämme kompromissista ilman suullista tarkistusta puolestaan vastaan tyhjää. Hyväksytty kaksi, kuusi, yhdeksän. Suullisella tarkistuksella taas höystettynä, se on vihreiden käsialaa. Vastustatteko suullista tarkistusta? Kyllä, neljä kättä pystyyn, kiitos. Joten ilman suullista tarkistusta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 278 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi U puolesta vastaan tyhjää hylätty. Pyydän anteeksi, se olikin hyväksytty, totta kai. Pyydän anteeksi. 287 puolesta vastaan. Tarkistan koneisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 288 puolesta vastaan. Tyhjää. Luulen, että se hyväksyttiin. Kompromissi V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi W puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi X puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Y puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi YA, siinä on suullinen, tässä itse asiassa se on suurin tarkistus se on esittelen käsialaa. Se, kut, se kutsuu nimellä YA. Puolestaan vastaan tyhjää hyväksytty. 320 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 327 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneisesti. Äänestys päättyy. Hylätty. 331 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 335 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissit Z puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 19 alkuperäinen teksti puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi AA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AB puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 386 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hylätty, korjaa puheenjohtaja. Tarkistus 389. Siinä on suunnin tarkistus. Pervaus, ole hyvä. Uh, yes, I would like uh, to suggest to the... Uh, niin, haluaisin ehdottaa suullisen tarkistuksen tekijälle, että hän muuttaisi suullista tarkistusta ja sen näin mm, huomauttaa, että on käynnissä olevia keskusteluja sopivasta oikeusperustasta uh, TIFin perustamiseksi. In favor Kiitos puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 392 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Alkuperäisestä ei tarvitse äänestää. 387, 388 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 390 ja 391 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti, viite yksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 1, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Johdantosan viitteet kolmesta viiteen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme ja neljä varmaan raukesivat, eikö totta? Ne ovat yhteensopivia siis. No, tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty, alkuperäinen teksti, viite kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, yhdeksän puolesta, se onkin rauhanet pyydän anteeksi. Mennäänkin sitten suoraan tarkistukseen 18. 19kin on rauennut. 9, 18 siis puolesta vastaan. Tarkistan koneellisesti. Tarkistus 18. Tämä on hyvin kiistanalainen viite. No. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan. Ei kun se on rauennut, sanoi puheenjohtaja. Ei kun ei. Kyllä se täytyy äänestää sen puheenjohtajan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Johdantosan viite seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty viite kahdeksan. No äänestää yhtenä ryhmänä seitsemästä aina 14 saakkaan nämä viitteet, eikö? No, äänestän sitten seitsemästä yhdeksään puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta Tämä toinen blokki siis. 10.14 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaanko koneellisesti? No, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Minusta se on kyllä ihan selvää. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9, 12, 16-25 yhtenä ryhmänä sitten nämä viitteet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistan koneisesti. tarkistus 14. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan. Mehän äänestimme jo 14 ja 15. Puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 16, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Johdotus 5, 26 ja 27, yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 17, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Viitteet 28 ja 29 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Viite 30-33 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Viite 34 ja 30 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty, 23 puolesta vastaan tyhjä, hylätty, 24 puolesta vastaan tyhjä, hylätty, 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 27 on rauennut, eikö niin? joten 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 30 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistan koneellisesti. Tarkistus 30. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti ei kun se on jo muut, sitä on jo muutettu. Tarkisuus 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi AD puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 43 puolesta vastaan, tarkistetaan koneellisesti tarkistus 43 Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi AFE. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. AG. Kompromissi AG. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi AH puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 82 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneisesti 82 tarkistus. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten koko teksti näin muutettuna nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. 48 puolesta, 7 vastaan, kaksi tyhjää. Onneksi olkoon esittelijä. Ja koko joukkueelle kuuluu tietysti kiitos. Ja sitten Luigi Morganon lausuntoluonnos Euroopan unionin omien varojen järjestelmän uudistaminen. Kompromissi AB puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan. Hetkinen tarkistetaan 15. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 28. Tässä on, äh, tämä on kahdessa osassa. Ahaa, minulla ei olekaan viimeisintä äänestysluetteloa, joten sellainen olisi kyllä hyvä saada. Niin, tämä on sosialistien lista, eli Niin, 29 puolesta vastaan. 29. Niin. Ilmeisesti tässä nyt on jonkinlainen ongelma äänestysluettelon kanssa. Minulla oli sama lista, jossa, jolla ei ollut tällaista listaa. Siis, no niin, 29 puolesta vastaan tarkistetaan. 29. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja nyt 28 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 31 puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys alkaa 31. Äänestys päättyy. Hyväksytty 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty 33 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 91 puolesta vastaan. Tarkistetaan 91 äänestys alkaa. ja päättyy. Hylätty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi AA puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten nimenhuuto äänestys tarkistetusta tekstistä. Äänestys alkaa. Ja päättyy. 39 puolesta, 13 vastaan, kolme tyhjää. Onneksi olkoon valmistelijalle. No niin. Niin, nyt meillä on hetkinen kollegat. Voi voitaisiinko nuo äänestyslaitteet nyt sammuttaa. Ja seuraavaksi EPn edustajan nimittäminen eurooppalaiseen tilastoja käsittelevään neuvoantavaan komiteaan. Tällä hetkellä meillä on vain yksi ehdokas, joten mikäli vastustusta ei ole, niin suosion osoituksilla voidaan äänestää tässä tapauksessa. Martus Sellu on tässä ehdokas. Onneksi olkoon. Onneksi olkoon, herra Martusello. Kiitos. Tämä päätti äänestysosuuden tästä iltapäivästä, joten siirrymme saman tien seuraavaan kohtaan. So you would need to here and here.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 Dear colleagues, may ask... Hyvät kollegat, saanko pyytää niitä, jotka nyt äh, liittyvät tähän kokoukseemme kilpailutyöryhmästä ja ne, jotka valitettavasti eivät halua osallistua tähän kokoukseen, että he lähtisivät heti, jotta voimme aloittaa, koska olemme nyt jo myöhässä. Joten Hyvät kollegat, pyydän ne, jotka haluavat neuvotella äänestyksen tuloksista tai mistä ikinä täytyykään äh, keskustella, niin äh, keskustelkaa siitä salin ulkopuolella. Se tekisi tästä hieman helpompaa. Sitten voisimme aloittaa tämän seuraavan asian esityslistalla. Nimittäin kilpailutyöryhmän äh, kokous eräästä tärkeästä aiheesta, nimittäin lentoliikenteen kilpailusta. Niin. Haluan toivottaa tervetulleeksi teidät kaikki. Minulle on suuri kunnia toivottaa tervetulleeksi puhujamme tänne, jotka ovat täällä, mutta haluaisin äh, toivottaa tervetulleeksi komission äh, kollegat. Täällä on Christophe Toussaint. Onko herra Dusan täällä? Eikö komissio ole täällä? Siellä te olette. Hyvä. Ja herra Hubert de Broca ja Elitsa Mandanjova, jotka ovat äh, liikennepääosastolta ja kilpailupääosastolta ja käsittelevät siellä lentoliikennekysymyksiä. Ja tervetuloa komissio on tietenkin valmis vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, jotka nousevat esiin työpajamme aikana. Järjestämme työpajan ja kaikki asiakirjat ovat käytössänne mukaan lukien esitysten kalvot ja kaksi asiakirjaa, jotka ovat asiantuntijoilta. Ne julkaistaan sitten työpajan jälkeen, ne eivät vielä ole valmiita. Kansainvälisen siviiliilmailujärjestön äh, edustaja ei valitettavasti voinut tulla paikalla, mutta ICAO äh, antaa kirjallisen julkilausuman, joka löytyy sitten työpajan lopullisesta asiakirjasta. Aloitamme heti puhujimme alustuksella. Me olemme kaksi puhujaa tänne kutsuneet ja minulle on suuri ilo toivota tervetulleeksi herra Kai Nitus, joka on Karlsruen äh, teknologiainstituutin professori Saksasta. Tervetuloa, sydämellisesti tervetuloa, saa näin Bayeriksi sanoa. Ja sitten Pablo Mendes de Leon, joka on ilma- ja avaruuslain instituutin johtaja Laiden yliopistosta Alankomaista. Tervetuloa. Aloitamme heti vieraidemme esityksillä. Olemme antaneet teille kummallekin 10 minuuttia puheaikaa. Toivottavasti olette tietoisia tästä. Ja aloitamme siinä järjestyksessä, missä teidät esittelin, joten annan heti puheenvuoron herra Kai Mitusille. Olkaa hyvä. Okei. Okay. Thank you very much for... Kiitoksia siitä, että sain kutsun kokouksen. Uskon, että esitykseni tulee tuonne Valkokankaalle hetkellä hyvänsä. Käydäänkö tämä keskustelu kokonaan englanniksi vai mikä käytäntö täällä on? Meillä on tulkkaus melkein kaikille Euroopan unionin kielille. Saatte jopa puhua saksaa, ranskaa, suomea, ihan mitä haluatte. Olin ajatellut pitää tämän englannin kielellä. So, may I just start anyway? Voinko nyt aloittaa joka tapauksessa? Kenties jotkut teistä muistavat kuuluisan, kuuluisat neljä Aasian tiikeriä, Singapore, Hong Kong, Etelä-Korea ja Taiwan oli tämä tiikerit 80-luvulla. Niillä oli kohdentu strategia vallottaa markkinat tietyillä aloilla – teläs, terässä, laivarakennus ja sähköala olivat näitä maailmanvalotusaloja. Tämä aiheutti hieman ikäviä tuntemuksia jossakin kehittyneimmissä maissa. Kaupallisia kysymyksiä liittyy tähän, mutta myöskin vastatoimiin ryhdyttiin. Loppujen maat onnistuivat. Ja suuri Kiina vedettiin mukaan tavallaan. Ja tänä päivänä olemme ihan tyytyväisiä siihen, että meillä on tämä Itä-Aasian kasvumoottori – maailman talouden tukena. Sanon tämän siksi, että kenties Persenlahden maata, joista nyt puhutaan, Yhdistynyt Arabiemiirikunta ja Katar ovat vähän samantyyppisiä tiikereitä. Ne eivät ole niinkään sähköalalla pyrkineet toimimaan, pikemminkin palvelumarkkinoilla erityisestikin liikennealan markkinoilla. mukana luettuna kansainvälinen ilmailu, lentoliikenne. Kenties näistä maista tulee jatkossa kasvualueita. Me tässäkin on kiistanaisuuksia. siitä on toinen ryhmittymä, josta on myöskin puhuttu, että suuret ja nousevan talouden markkinat, kuten Kiina ja Turkki, nämä maat tuovat mukanaan hyvin suuren kotimaisen markkina-alueen, toisen kuin pikkuruiset Katar- ja Arabiemiirikunnat. Nekin haluavat päästä kansainvälisille ilmailumarkkinoille. Tietystikin ovat hieman vastahakoisia avaamaan omia markkinoitaan liikaa kilpailulle. Voidaanko nyt ottaa seuraava sivu esiin? Mitä intressejä EU on tässä yhteydessä? EUlla on tiettyjä intressejä. Ensinnäkin näissä valtioissa tapahtuu tervetä talouskasvua ja niiden integroiminen maailman talouteen edellyttää sitä, että pitkällä aikavälillä noudatetaan reiluja käytänteitä, eikä liian paljon hallituksen interventioita. Joskus pitäisi ehkä hyväksyä väliaikaisesti joitakin vääristymiä. Sitten olettamukset tai syytökset liittyvät hallituksen maksimin tukiaisiin ja erityyppisiin tukiin Nämä on tietenkin aina kiistetty. Lisäksi on syytetty näitä valtioita läpinäkymättömyydestä. Kyse on valtion omistamista lentokentistä ja lentoyhtiöistä, jotka saavat osaksi tukia. Sitä on vaikea todentaa suurissa maissa. On myöskin se ongelma, että nekään eivät halua avata omia markkinoitaan. Entäs yleiset periaatteet, jotka liittyvät kansainväliseen reiluun kauppaan? Meillä on maailman kauppa maailman kaperista ja GATS-sopimus, mutta nämä eivät suoraan sovellu ilmailualan ja lentoalan toimijoihin. Lentoalalla on omat säädöksensä. Näistä kaupankäsistä kysymyksistä kuitenkin lentoalalla vaietaan. Maailmankauppajärjestön periaatteita on olemassa erinäisiä ja VTO-sopimus, joka koskee tukiaisia ja vastatoimia. Mutta jotta voidaan ryhtyä täysin vasta tulleihin, silloin täytyy olla riittävästi näyttöä siitä, että valtion tuki on annettu. Ja minulla on syntynyt valtion tukisista haittaa ja siksi minun on oikeus korvauksiin. Täytyy olla näyttöä tämän takana. Asetus, sääntö, josta nyt puhutaan, perustuu juuri kriteereille. Se on hyvä sinänsä, koska taustalla on tiettyjä perusperiaatteita, joista otan pitää kiinni. Kun tarkastan yleisesti ottaen taloudellista tilannetta, vasta vastatoimet ovat perusteltuja olla kahdestakin syystä. Ensinnäkin tuoja maata voidaan suojella liiallisilta vääristymiltä ja transaktiokustannuksilta, jotka koituvat näistä toisen maan toimista. Ja viejämaa puolestaan toteaa, että pitkän aikavälin voi todeta, että pitkän aikavälin politiikkaa ei voida rakentaa valtion tukiasten päälle. Ja mitä tahansa tehdäänkin, täytyy aina olla varovainen, ennen muuta varovainen. Ensinnäkin kyse on liikennealasta, joka eroaa monista muista talouden sektoreista, koska liikennealalla tukiaiset eivät ole mitenkään epätavanomaisia. Esimerkiksi lentokonttia tuetaan valtion rahat on ihan tavanomaista. Erityisesti kun keskustellaan vasta toimista. Mikä... Mikäli puhutaan vasta tullitoimista tai vasta toimista EUnkin puolella, meillä on tämä grandfathering sääntely, joka liittyy slotteihin lentokentillä, lähtö- ja tuloaikoihin lentokentillä – näissä sovelletaan saavutettuja etuja. Nyt täysi, täytyisi ottaa laajempi näkökulma ja arvioida tilannetta. Ja kuluttaja täytyy muistaa, ilmailualalla kilpailu toimii parhaiten aiemmin menneisyydessä. Nyt hiljattain on tapahtunut hieman vakautumista Air Berlin ja Air Italia ovat miltei kadonneet. Ja mitä voidaan nyt havaita? Hinnat nousevat ja vielä jäljellä olevat lentoyhtiöt saavat enemmän voittoja. Kilpailu on siis vähentynyt. Jäljellä olevat viisi suurta lentoalan yritystä ovat erittäin terveellä pohjalla. Kilpailun ylläpitäminen on asiassa pitäisi puhua pikemminkin kilpailun intensiteetistä kuin siitä, että suojellaan itseään muilta kilpailijoilta. Se johtopäätöksiä. Ulkomailla annettu valtion tuki on erittäin suuri ja systemaattinen ongelma, järjestelmällinen ongelma, se täytyy tehdäkin. Meidän täytyy ottaa kehittäviä maita ja maita silloin, kun muut käyttävät tällaisia tukiaisia. Mikäli me arvioimme muiden maiden käytänteitä ja päätämme vasta toimesta, tasoitustoimista, täytyy ottaa huomioon yleiset käytänteet ensinnäkin liikennealalla. Lisäksi pitäisi tarkastella omia käytänteitämme Euroopassa. Kyllä mekin tuemme omia lentokenttiämme. Meidän omat lentoyhtiömme hyötyvät tästä. Ja meillä on tämä grandfathering sääntely, joka liittyy lentokenttien tuli- ja lähtöaikoihin ja slotteihin. Kenties ei ole riittävästi otettu käyttöön tasoitustoimenpiteitä tai tulleja. Vastavuoroisuus on tärkeä asia. Mitä tahansa politiikkaa harjoitetaankin, täytyy aina suhtautua siihen varovaisesti ja ottaa huomioon aina unionin intressit. Minä puhun nyt todellakin unionin intresseistä, koska kolmeen otteeseen – on äh, sääntelyä muutettu ja komissio voi enää päättää, että ei ryhtä mikään vasta toimiin syistä, jotka liittyvät unionin intresseihin. Mitä nämä unionin yleiset intressit ovat? Tietenkin reilu kilpailu, mutta myöskin täytyy varmistaa, äh, miettiä, halutaanko kilpailijoita markkinoille. Yleinen etu liittyy myöskin maiden, näiden maiden kasvuun, kasvupotentiaaliin tämäkin tätä huomioon sen, kun sääntelyä pistetään täytäntöön. EUn päättäjien tasolla täytyy pohtia, kuinka tämä asetus pistettäisiin täytäntöön. Ja avainsana on varovaisuus. Nyt ei pidä liian rankalla kädellä ryhtymään säätelemään asioita, koska kun on kyse EUn edusta, ei ole aina kyse lentoyhtiöiden edusta. Ja kun täydetään tätä, noudatetaan tätä asetusta, tai sitä laaditaan, täytyy ottaa tieteellinen näyttö ja, julkinen, ja täytyy julkistaa tiedot, joiden pohjalta toimitaan. Ja toimia voidaan jatkossa, jatkossa mahdollisesti oikaista, mikäli mennään hakoteille, ja sitten voidaan opiksi ehkä muillekin olla tästä. Kiitoksia oikein paljon, ja kiitoksia, että piditte kiinni puheenastanne paremmin kuin kukaan Euroopan unionissa, siis 10 minuuttia, 0 eh, sekuntia. Ja nyt seuraava puhujamme Pablo Mendes de Leon, olkaa hyvä. Kiitos, että saan käyttää puheenvuoron. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, arvoisat kollegat ja kollega tässä vieressä. Minulle on ilo ja kunnia keskustella teidän kanssanne reilusta kilpailusta kansainvälisessä ilmaliikenteessä. Tämähän on varsin ajankohtainen aihe. Olen valmistellut pari kuvaa. Voidaan siirtyäkin jo seuraavaan. Ja siinä haluaisin esittää teille kysymyksen, niin siis tuossa ensimmäisessä kuvassa. Mitä ymmärrätte reilun kilpailun määritelmällä? Tämä ei ole mikään lakimiesten kysymys, vaan jos ajatellaan vaikkapa Euroopan unionin toiminnasta tehtyä sopimusta, niin siinähän puhutaan reilusta vapaasta kilpailusta tietyissä direktiivissä, ilmaliikennedirektiivissä ja niin edelleen. Puhutaan aidosta kilpailusta. Ja tässä nähdään termi reilu kilpailu. Mistä itse asiassa puhumme? Ja syy tähän ei ole ainoastaan tällainen lainsäädännöllinen kädenvääntö, ja tämä vähän liittyy siihen, mitä äh, kollegani professori Mitus juuri pari minuuttia sitten sanoi. Eli ymmär, miten ymmärrämme tämän asian, jos ajatellaan keskitetyt toimet tai määräävän aseman väärinkäyttö tai sitten valtion tuet ja muut valtion tukimuodot. Näemmekö tämän kaiken kuuluvaksi tähän asiakokonaisuuteen? Tämä kilpailumääritelmä on hyvin tärkeä pohjakysymys, koska sehän liittyy sitten myös, myös lainsäädäntöluonnokseen. EU on yksi harvoista lainsäädäntökokonaisuuksista myös Kanadalla on vähän tämän tyyppistä, USAlla ei ole, eikä Kiinalla, eikä Intialla. Näissä maissa ei mitään valtion tukilainsäädäntöä tunneta, eikä varsinkaan arabimaissa. Siellä ei mitenkään säädellä valtion tuista. Eli näissä maissa, kun puhutaan kilpailusta, lainsäädännössä tai muualla, niin valtion tukia ei siinä tarkastelussa oteta ollenkaan huomioon. Toisin sanoen reilu kilpailu ei sisällä tai siinä määritelmässä ei pidä ottaa valtion tukia huomioon päinvastoin kuin muissa lainsäädäntörakennelmissa. Eli tämä on hyvin oleellinen pohjakysymys. Ja sitten voidaankin siirtyä seuraavaan kalvoon. VTOn näkemys ja sitten VTOn suhtautuminen ilmaliikenteen sääntelyyn. Minun näkemykseni tästä 868 ja asetusluonnoksesta on se, että minkä takia tässä sitten alalla on ollut vaikeuksia tai ei ole toiminut kunnolla tämä sääntely, niin kun komissio on tehnyt asetusluonnoksen, niin se on ehkä vähän sisäänpäin katsova. Minä ymmärrän kyllä, että siinä pyritään hahmottelemaan koko ilmaliikennekenttää, oli kyse sitten rahtiliikenteestä tai henkilöliikenteestä, ja otetaan Tsikakon yleissopimus huomioon ja niin edelleen. Mutta syy siihen, minkä takia 868 ei pystytty soveltamaan, johtui siitä, että Tsikakon rakennelma oli käytössä, joka siis Tsikakon yleissopimuksella määritellään ja muut asiat menivät sitten sen alle. Tsikakon yleissopimus ei ollenkaan mainitse reilua kilpailua, vaan se antaa sen jäsen, tai valtioiden tasolle ratkaistavaksi, että kyseessä on tämän näkemyksen mukaan palvelut ihan yksinkertaisesti Tsikakon yleissopimuksella on alun perin ajatus suljetuista ilmatiloista turvallisuussyistä ja muista, mutta siis tämä on Tsikakon yleissopimuksen ensimmäinen ajatus, että ilmatilat ovat suljettuja ja niitä voidaan sitten vain avata tietyille ilmaliikenteen harjoittajille. Ja, mutta ongelmahan tässä on se, että ilma, ilmailupalvelusopimuksissa hyvin harvoin mainitaan kilpailusta yhtään mitään. Ja ylipäätään nämä ilmaliikennesopimukset eivät välttämättä ole kovin kilpailumyönteisiä, koska niissä on mukana kilpailuvastaisia säännöksiä. Ja sitten voitaisiin miettiä, miten voidaan saada aikaan kompromisseja ja kuinka voidaan lähentää näitä, näitä ilma, ilmailupalveluiden äh, tarjoajia kun ajatellaan, että toimitaan tällaisessa ennalta määritellyssä sääntelykontekstissa ja ottaen sitten huomioon, että pitäisi kuitenkin käytännössä toimia vapailla markkinoilla. Ja EU:ssa esimerkiksi noudatetaan avoimpien markkinoiden periaatetta ja vapaan kilpailun periaatetta. Ja tämä on tällainen ristiriita, joka tässä kysymyksessä on olemassa. Ja sitten vastavuoroisuus, on toinen näkökulma. Eli kaksi vastakkaista näkökulmaa pitää yrittää tuoda yhteen, ja näiden yhtenäistäminen on, tai yhteen saattaminen on tietysti hankalaa. Kuten kolmoskohdassa totean, niin lentoyhtiöt usein jopa joutuvat tekemään yhteistyötä ja joutuvat sitten tekemään tällaisia allianssirakennelmia. Ja kyllähän komissiokin tämän tietää. Aina välillä tulee ilmaliikenteeseen näitä karteellitapauksia ilmi, ja nythän komissio paraikaakin tutkii tämän tyyppisiä tapauksia ja myös EU-tuomioistuin Luxemburgissa. Toisin sanoen, hallitukset ovat tässä sääntelemässä ilma, ilmailualaa ja lentoyhtiöiden käytöstä. Ja me, meitä sitten syytetään muissa maissa siitä, että kyllä Euroopan unionikin suojelee omaa ilmaliikennettään, ilma, lennonvalvontaa ja niin edelleen. Eli pyritään parantamaan yhteyksiä muihin maihin, pyritään noudattamaan julkisen palvelun tarjoamisen velvoitteita ja niin edelleen. Sitten seuraavalla kalvolla selvitän sitä, että kun ehdotettu asetus on tietysti hyvin käytännönläheinen ja siinä pyritään ymmärrettävästi pääsemään siihen, että voidaan avoimen markkinan periaatetta <clears throat> noudattaa. Tämä on EU:ssa tällainen tunnettu periaate, mutta hyvä näin, mutta kysymys jää edelleen jäljelle. Ja tästä professori Mittuskin otti esille, että mikä on näiden sääntöjen tai säädös, tämän, tämän sääntelyn käytännöllisyys, miten tämä toimisi käytännössä. Esimerkiksi miten komissio, kun todetaan, että unioni ei ole osapuoli jossakin ilmailualan sopimuksessa, vaikkapa Intian kanssa, niin miten sitten komissio voisi mennä tuosta vaan Intiaan ja sanoa, että haluan nähdä, miten lentoyhtiöt toimivat, saavatko ne valtion tukea vai mitä? Ei voi komissio noin vain mennä Delhiin ja sanoa, että haluan nyt tutkia teidän tilikirjojanne ja niin edespäin. Minä olen ehdottanut tähän ratkaisua, joka saattaisi olla tässä hyvä. Täytyy miettiä, mikä on lentoyhtiö. Eihän lentoyhtiötä ole missään määritelty. No on se määritelty Tsikakon yleissopimuksessa ja 1028. Se on oikein hyvä asetus, joka on minusta oikein hyvin luonnosteltu ja siinä todetaan, että lentoyhtiö on yritys. Ja tämä on ihan oikein. Ja minusta Komission pitäisi kuitenkin, kun se puhuu kolmansien maiden kanssa, niin sitten pitäisi sanoa näille unionin ulkopuolisille maille, että haluamme, että lentoyhtiöt ovat aitoja yrityksiä, että tilinpäätösinformaatio on julkista ja, ja tilintarkastus pitää tehdä ja niin edelleen, että pitäisi vaatia, että kaikki lentoyhtiöt, jotka EUn alueella toimivat, ovat aitoja yrityksiä jos ne täällä haluavat toimia. Ja toisaalta voitaisiin käyttää tätä vaikutusdoktriinia, jossa sitten ähm, voitaisiin tätä käyttää myös pohjana näille määritellyille, et, määritelmille, että todetaan, että jos unionin ulkopuolinen yritys vaikuttaa omiin sisäisiin markkinoihin, niin silloin pitää pystyä ryhtymään to, ryhtyä toimenpiteisiin ja sitten myös nämä monenväliset sopimukset ja myös ICAon piirissä. Äh, sielläkin pyritään tehdä ehdot, pyritään tekemään ehdotuksia reilun kilpailun puolesta ja pyritään reilu kilpailu ottamaan periaatteelliseksi toimintaohjeeksi, vaikka tietysti ICAon mandaatti on rajallinen. Ja ICAO ei pysty sopimusosapuolivaltioitaan juurikaan määräilemään. Tämä lienee viimeinen kalvoni. Kiitän teitä huomiostanne ja mielelläni keskustelen näistä asioista ihan kohta. Kiitos. Very much. Eh, Kiitos oikein paljon. Kiitos siitä, että tekin pysyitte eh, puheajassanne 20 sekuntia etuajassa. Arvostamme sitä, koska meillä on enemmän aikaa keskustella. Ja katson nyt kollegoideni suuntaan. Kuka haluaa puheenvuoron? Aloitamme. Ai, te olette liberaaliryhmässä nyt päättäneet, eh, Ramon. Eh, niin, näyttää siltä, että vain liberaalimepit ovat kiinnostuneita näistä asioista, mutta kiitoksia kovasti näistä teidän esityksistänne. Minulla on kysymys, koska ensimmäinen puhuja sanoi, että eurooppalaiset eh, yhtiöt ovat terveessä asemassa. En tiedä, ovatko ne riittävän terveitä suhteessa siihen, mitä eh, on tulossa – Näemme, että on joitakin Persianlahden yhtiöitä, jotka ovat tulossa Eurooppaan. Niillä on paljon valtion rahaa kassassaan. Ne tulevat tänne hyödyntämään noin potentiaalista 500 miljoonaa matkustajaamme ja myöskin olemassa olevia eurooppalaisia yrityksiä, joiden täytyy mm, tehdä rakennemuutoksia onko mahdollista pyytää avoimuutta tulevissa ilmailusopimuksissa, koska te sanoitte, että jos tuet ovat jatkuvia, niin sitten on ehkä ryhdyttävä toimiin. Ja kun kuulen eurooppalaisia yhtiöitä, niin kuulen tämän huolen. Jos mitään ei tapahdu ja nämä yhtiöt tulevat Eurooppaan ilman ehtoja, niin mikä sitten on eurooppalaisten yhtiöiden tulevaisuus? Ja lopuksi vain haluaisin kertoa julkisuudelle Air France, British Airways ja Lufthansa. Niillä on noin 10-12 Airbusia. Emiraatit ovat juuri ostaneet 36 Airbusia. Nyt niillä on sitten 150 Airbus-lentokonetta, 380 lentokonetta. Tämä kertoo siitä, kuinka paljon rahaa näillä yrityksillä on ja missä asemassa Euroopan unioni on ja voiko se käyttää keppiä, kun se neuvottelee näiden yritysten kanssa, kun ne ostavat näitä Airbus-lentokoneita. Tämä ei ole helppoa minun mielestäni. Mitä mieltä olette tästä? Okay, yes. Uh, thank you very much. Kiitos. Niin, viittasit yhteen kohtaan, jossa nimenomaan tämä asetus voi olla menestyksekäs, nimittäin tämä avoimuuskysymys. Ja tästähän me juuri kuulimmekin loppulausunnossa on ehdotus, kuinka avoimuutta voitaisiin parantaa kansainvälisellä tasolla että myös kahdenvälisesti. Jos puhutaan rahoituksellisesta avoimuudesta, että se olisi aloitteen tärkein tavoite, niin se olisi kyllä kaikista hienoin tavoite ja se auttaisi näitä maita myös pitkällä tähtäimellä. Tämä on yksi kohta, jossa voin todellakin olla samaa mieltä kanssanne. Viisi suurta lentoyhtiöryhmittymää ovat tällä hetkellä aika hyvässä tilanteessa, osakekurssit nousevat ja niin edelleen. Lentoyhtiö Allianssilla ei ole mitään hätää tällä hetkellä. Ja tämä saattaa, niin tämä asetus nyt oletettavasti menee läpi ja sitten komission pitää ryhtyä valvomaan täytäntöönpanoa. Ei tässä nyt kannata kiirehtiä kuitenkaan. Voidaan edetä harkituin askelin. Ja jos sitten ensiksi kiinnitettäisiin huomiota tähän avoimuus kysymykseen, niin se voisi olla hyvä idea, että vaadittaisiin muilta lentoyhtiöiltä avoimuutta. Vaadittaisiin tietoja siitä, miten taloudellinen tilanne on kehittynyt ja pyydettäisiin dokumentteja siitä. Tämä olisi hyvä alku. Ja Ja jos sitten lentoyhtiöt haluavat ryhtyä toimiin vahvemmin, niin se voi johtaa sitten ikäviinkin seurauksiin. Kiitoksia. Wolfgang Klintz. Käsitin niin, että sanoitte, että VTOn säännöt eivät päde ilmailualalle sinänsä. Näin ymmärsin. Olisiko hyödyllistä, mikäli muutettaisiin asiantilaa? Koska muistan, kun puhuttiin Airbusista ja Boeingista ja muista lentokoneen valmistajista, nehän taistelivat keskenään vuosikausia ja väittivät toista epäreilusta kilpailusta VTOn sääntöjen valossa. Ja lukuisia lakijuttuja tästä kehkeytyi. Loppujen lopuksi nämä kaksi ratkaisivat riitansa. Mikäli voitaisiin pohtia sellaista järjestelyä, että säännöt soveltuisivat myöskin liikennealaan lentoliikenteen harjoittajiin. Tilanne siis on helpompi. Uskon, että tehty ehdotus, jossa peräänkulutetaan avoimuutta ja pääsyä sisäisiin tietoihin, tasetietoihin ja muuhun, Tämän toteuttaminen olisi melkoisen vaikeaa. Tuskin kiinalaiset tai intialaiset tai katarilaiset olisivat kovinkaan innoissaan avaamaan helposti sisäisiä tiedostojan. Mikäli kyse on pörssiyrityksistä, silloin mitään ongelmaa, silloin tieto on saatavilla mutta etenkin Persianlahden alueella Qatar Air ja Emiraattien lentoyhtiö ne eivät helposti tule avaamaan tietoja toisesta tilanteestaan niin kauan kuin niillä menee hyvin. Kenties mennyt ehkä hieman liian pitkälle. He varmaan sitten peukaloisivat lukuja ja näyttäisivät meille sitten nämä väärät luvut. Oli miten oli. Tämä olisi rankempi tapa toimia. Mikäli nyt sanotaan, että eurooppalaiset lentoliikenteen harjoittavat on hyvässä kunnossa, niin se pitää yhtäältä tot- paikkansa. Toisaalta meillä on yrityksiä, jotka ovat katomaisina. Te mainitsette Al-Italian. Al-Italian katoa pian. Air Berlin katosi jo. Lisäksi, tästä oli toinen kysymykseni, olemme havainneet halpalentoyhtiöitä, jotka ovat hyvin paljon saaneet jalansijaa EasyJet on tällä hetkellä nyt suurempi yritys kuin Lufthansa. Se on kuljetti viime vuonna enemmän matkustajia kuin Lufthansa. Kysymys kuuluu, tuleeko uhkia vain ja ainoastaan lainausmerkissä epäreilun kilpailun vuoksi lähi ja muualta, vai onko asia niin, että meidän perinteiset lentoyhtiömme Lufthansa, Air France ja British Airways ovat äh, hyväksyneet sellaisia työolosuhteita, jotka eivät ole enää kilpailukykyisiä. Kun katsotaan, kuinka paljon lentoemäntä saa Lufthansalla palkkaa, ei sitä voida millään tavalla verrata EasyJetin, Ryanairin ja muiden palkkoihin. The, the Täytyy pohtia myöskin palvelurakennetta ja myöskin työolosuhteita näiden lentoalan konsernien sisällä. Johnson? Kiitoksia. Kuka haluaa vastata? Mikrofonilla pyydän. Kiitoksia. Olette aivan oikeassa. Äh, ilmailupalvelut eivät kuulu äh, VTO- ja GATS-sääntöjen puitteeseen. Sillä on syynsä. Ja nyt ehdotus, että äh, niin, ja kyllä puhuitte myös tästä Airbus-Boeing-kiistasta, mutta se on tuote, lentokone on tuote. Me puhumme tässä palvelusta ja se on tärkeä ero, joka pitää tehdä kolme lisäpalvelua kuulevat GATSin alaisesti eh, lentoyhtiöiden, lentokoneiden myynti ja niiden huolto sekä eh, tietokoneistetut GPS-järjestelmät. Ne eivät kuitenkaan ole relevantteja meidän keskusteluillemme. Eh, no, kuten sanoitte, miksi ei sitten käytetä näitä tukien vastaisia VTO- tai GATS-sääntöjä ilmailupalveluihin? Se olisi hieno ehdotus ja hyvin terve ehdotus myös mielestäni. Äh, kuitenkin se syy, miksi ilmailu ei ole VTO Gatsin alainen, on se, miksi me tänään puhumme näistä kiistoista, joita on toistaalla unionin periaatteiden välillä. Unioni haluaa äh, soveltaa näitä periaatteita ilmailualaan ja kolmannet maat, jotka eivät halua soveltaa näitä periaatteita kolmannet maat, kuten ihan realistisesti sanoit, eivät halua avata tietojaan, haluavat pitää eh, ilmailuyhtiönsä julkisen politiikan eh, välineenä. Eh, ilmailu on kaupan väline ja siksi ne haluavat pitää mm, ne käsissään ja siksi on niin vaikea soveltaa näitä periaatteita, kilpailuperiaate, tukien vastainen periaate ilmailuyhtiöihin, lentoyhtiöihin ja niiden tarjoamiin palveluihin. Qatar Airways olisi hyvin vaikea pähkinä purtavasti. Amar Airways on vähän avoimempi, ainakin näin minulle on kerrottu ja tältä vaikuttaa tämän tyyppisissä kokouksissa, mutta on varsin epäselvä rakenne näiden lentoyhtiöiden ympärillä ja on vaikea ymmärtää sitä, on vaikea saada käsitystä siitä. En tiedä, haluatteko te täydentää? Tämä oli varmasti vastaus ensimmäiseen kysymykseen että on aika vaikeaa saada aikaan yhtenäistä maailmanlaajuista järjestelmää, mutta ymmärtääkseni tämän asetuksen tarkoitus on kuitenkin ohjata kehitystä tähän suuntaan ja katsoa, että miten pitkälle pääsemme. Eli tämä asetusehdotus on hyvin rakentava luonteeltaan. Ja mitä tulee EUn sisäisiin markkinoihin tällä alalla – niin on uskomatonta, että reittilentoyhtiöt kuten Lufthansa ovat voitollisia. Matkustajamäärät eivät ole niin suuria kuin halpalentoyhtiöillä, mutta silti reittilentoyhtiötkin ovat Euroopassa voitollisia. Ja nythän talouskasvu on käynnissä. Emme tiedä, koska seuraava kriisi koittaa. Jos tilanne jatkuu sellaisena kuin se on nyt, niin voimme olla aika tyytyväisiä näistä viidestä lentoyhtiöryhmittymästä. Kaksi on kadonnut markkinoilta, mutta nämä viisi ryhmää ovat erilaisia. Ne palvelevat erilaisia asiakassegmenttejä ja kilpailevat keskenään. Minä olisin huolissani, jos näitä ryhmiä olisi vähemmän kuin viisi. Silloin kilpailu ei olisi reilua. Jotkut ovat sanoneet, että EU ei ole tarpeeksi suuri pitääkseen yllä viittä lentoyhtiöryhmittymää pienillä markkinoilla. Tämä jää nähtäväksi. Ehkäpä seuraavassa talouskriisissä joku näistä ryhmittymistä katoaa tai sitten joku allianssi ostaa toisen. Tämä jää nähtäväksi, mutta tällä hetkellä nyt markkinat kasvavat mukavasti ja viisi allianssia ovat ihan terveellä pohjalla. Ja tietysti pidemmällä tähtäimellä tilanne voi olla toinen. Ja jos EU-hun ei mahdu viittä allianssia, niin ehkä sitten pitäisi tarkastella maailmaa vähän laajemmin. Ehkä voisivat eurooppalaiset allianssit liittoutua Äh, lähi lentoyhtiöiden kanssa yhteen. Jos maantieteellistä aluetta vähän laajennettaisiin, niin silloin ehkä 5, 6 ja 7 allianssia mahtuisi samoille markkinoille, ja tämä tietysti vain vahvistaisi sisäistä kilpailua. Sanette vielä, että esitän vielä yhden kysymyksen. Tiedonarvioiden mukaan, onko meillä reilua kilpailua EU:ssa? Kysyn tämän siksi, että me tiedämme, että suomalaisilta osin tietystikin markkinoille pääsy on valvottua, se on säänneltyä, joten meillä ei ole todellisia avoimia markkinoita EU-ssa ilmaliikenteen alalla. Tarvii, tarvitsee näitä slotteja, muuten ei voi osallistua. Ja kun katson tilannetta, niin ei meillä oikeastaan ole reilua kilpailua EUn sisälläkään. Eikö totta? Uh, no tämä slottiongelma on suurin ongelma, joka meillä on reilun kilpailun alueella, nämä lentokoneiden lähtö- ja tuloajat. Mutta aikaisemmin tilanne oli toinen. Vapaa kilpailu tuli vasta 90-luvulla ja sen seuraukset ovat olleet hyvät. Me olemme menettäneet markkinoilta ainoastaan kaksi lentoyhtiötä ja meillä on edelleen viisi ihan kestävällä pohjalla toimivaa lentoyhtiöallianssia EU-ssa tällä hetkellä ja tilanne näyttää valoisalta. Kansainväliset ilmailumarkkinat kasvavat myös nopeasti ja nopeasti kasvavat ryhmittymät valtaavat pienempiä yhtiöitä. Ja kyllä meidänkin allianssemme ottavat osaa tähän maailmanlaajuiseen kilpailuun. Eli tässä nyt ei pidä liian aggressiivisia olla suhteessamme lentoyhtiöalliansseihin alliansseihin EU-ssa. Ja EU-ssa näillä ryhmittymillä on noin 50 prosentin markkinaosuus, joka näyttää ihan reilulta. Kiitos tästä tärkeästä kysymyksestä, arvon parlamentin sen. Älykäs kilpailu. Tai eräs kysymys, jota ei ole vielä tänään otettu kunnolla esiin, ovat äh, tasavertaiset kilpailuolosuhteet – toimintasuhteet? Onko sisämarkkinoilla tasavertaiset toimintamahdollisuudet? Jotkut lentoyhtiöt käsivät siitä, että niiden pääseminen toimipaikka Lonto tai Charles de Gaulle, Amsterdam ja Frankfurt ovat erittäin vilkkaita lentokenttiä. Ja aina pääsyä kentille ei ole helppo saada, mutta tähän liittyy muitakin tärkeitä seikkoja. Tasavertaiset kilpailuolosuhteet ja reilun kilpailun ylläpitäminen ja edistäminen. Niiden osalta voidaan todeta, että kun on kyse ilmailualan palveluista EUn sisällä, niin kaikki se tässä suhteessa on kauniilla tavalla harmonisoitu 108-208 asetuksella. Tämä vaikuttaa ilmapalveluiden tilanteeseen, jota ei ole harmonisoitu. Esimerkiksi työolosuhteet, verotuskysymykset, Ryanair kenties aivan oikein ja ymmärrettävästi hyötyy harmonisoinnin puutteesta. Heillä on erittäin että työsäännöt. He pystyvät palkkaamaan ihmisiä Dublinista esimerkiksi. On ollut myöskin oikeusjuttuja, joissa ovat pyrkineet Irlannin lainsäädännön valossa värvämään ihmisiä Madridista ja muualta, koska Irlannin säännöt tekevät tästä halvempaa. Finans- äh, verotussäännöt Irlannissa tai Ranskassa esimerkiksi ovat hyvinkin erilaiset ja tällaiset tekijät vaikuttavat tässä mm, kilpailuolosuhteisiin ilmaliikennealalla Euroopassa. Reilun kilpailun käsitteeseenkin tämä vaikuttaa kaikki politiikan osa-alueet eivät ole harmonisoituneina, ja tämä on tosiasia. Uh, Jos sallinette, niin minäkin haluan esittää kysymyksen sitten te. Tämä on hyvä kuvaus siitä ympäristöstä, jossa me olemme, mutta toisaalta voitaisiin tehdä poliittinen päätös siitä, mitä oikeastaan haluamme. Jos katsotaan Yhdysvaltoihin esimerkiksi, se on siellä on markkinat, jotka ovat enemmän politiikan ohjaamat, ja siellä viimeisen talouskriisin jälkeen katsottiin, miten tämä ala saadaan jälleen kuntoon, kenen täytyy yhtyä kehen ja miten tämä, nämä koko markkinat saadaan järjestettyä. Euroopassa nämä markkinajohtoinen menettely. Jos jotain tapahtuu, niin sitten katsotaan, että kuka on äh, valmis äh, sulautumaan ja sitten katsotaan, että toimiko tämä meidän sääntöjemme mukaan. Mutta että hyväksytään nämä olosuhteet, työskentely, äh, työlaki ja niin poispäin, niin eikö kannattaisi keksiä strategiaa vai pitääkö tämä jättää markkinoille, että on sellainen mahdollisuus. Niin, Air Berlinin tapauksessa se ei onnistunut, että jokainen ulkopuol- joku ulkopuolelta ottaa vahvan aseman eh, Euroopan markkinoilla, mutta muuten meillä ei ole mitään eh, mahdollisuutta Euroopan unionissa tulevaisuudessa. Kaikki tehdään mm, Euroopan unionin ulkopuolelta käsin, koska voisi olla markkinajohtoinen lähestymistapa myöskin. Tämä on hyvin poliittinen kysymys, joka menee kyllä ilmailualan ulkopuolelle. Olisi ihan hienoa, jos voisimme Euroopassa hyväksyä täysin harmonisoidun mallin tälle alalle, aivan kuten Yhdysvalloissa on <clears throat> olemassa. Ja se on eh, tietysti myös ihan oma keskustelunsa, jota nyt tänään iltapäivällä ei ole vielä käsitelty, nimittäin tämä Euroopan yhtenäinen ilmatila, Single European Sky, joka etenee hyvin hitaasti. Myös valvonta pitäisi harmonisoida ja yhtenäistää Euroopan unionissa. Ja kaikkeen tähän tarvitaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden poliittista tahtoa. Totta kai olisi hyvä tähän laatia strategia, mutta loppujen lopuksi se on jäsenmaat, joka päättää. Ja jäsenvaltioiden pitää miettiä, kuinka paljon harmonisointia ja yhtenäistämistä ne haluavat, koska sehän vaikuttaa tietysti verotukseen, ilmailualan hallinnointiin, ilmaval- ilmavalvontaan ja työmarkkinatilanteeseen ja niin edelleen. En tiedä, pitäisikö tämä hyväksyä ennen kuin lähdemme laajentamaan tätä katsantokantaa muissa asioissa. Näin ehkä näkisin asian. En ole aivan varma, mutta tämä on juuri se kysymys, jonka minä halusin esittää. Se ei ollut tarkoitukseni, anteeksi. Niin, ehkä mennäkseni vielä askeleen eteenpäin ja haastaakseni teitä hieman. Millainen olisi tilanne, kun on kyse tasa-arvoisista olosuhteista Euroopassa, ja miten voidaan luoda yhdessä eh, sellainen ala, että siellä olisi ideaali tilanne tulevina vuosina, jos otetaan huomioon ne haasteet, jotka alalla ovat. Jos puhutaan reiluista kilpailusuhteista Euroopan unionin sisällä, kuten sanoin, uskon, että hyvin paljon asioita on jo harmonisoitu liikennealalla, ilmaliikenteessä, asetuksen kautta, jonka mainitsin. Sitä olen uudelleen tarkastelemassa komissio aikoo sitä muuttaa. Tämä oli yksi asia. Mikäli vielä enemmän harmisoidaan tätä alaa Euroopan unessa, tämä edellyttää sitä, että harmisoidaan muitakin osatekijöitä, jotka yhä enemmän vaikuttavat ilmapalveluiden tarjontaan Euroopassa. En edes maininnut, niin tiedän, että tämä on tärkeä asia teidän huomenna perusteella parlamentissa komission ehdotuksen suhteen ympäristö. Kuinka tavallaan pistetään täytäntöön yhtenäistä strategiaa ympäristön suojelemiseksi. Ilmaliikenne, palvelut, saasteet, melusaaste yhä enemmän vaikuttavat ympäristöön. Tämä toivottavasti käy vastaukseksi. Okay, uh, just a remark, uh, the level... Saanko ihan lyhyen kommentin tehdä? Tämä, uh, nämä tasa-arvoiset edellytykset, työlaki, verotus, ympäristölainsäädäntö, tämä on asia, joka pitäisi hoitaa Euroopan sisäisessä politiikassa. Halusin vain lisätä tähän, koska tässä ehdotetussa muutoksessa tähän asetukseen, joka käsittelee kansainvälistä lentoyhtiöiden kilpailua, nousee esiin myös työlakikysymyksiä ja ympäristölainsäädännön kysymyksiä, jotka yritetään ottaa sinne mukaan. Mielestäni se on väärä paikka. Mm, niin monella kaupan alalla me emme vaadi, että työehdot ovat samat kuin meillä. Emme me voi niin tehdä. Ja kansainväliset ympäristökysymykset, me yritämme puuttua niihin. Euroopan unionin pitää yrittää puuttua siihen eurooppalaisella kauppajärjestelmällä. Se olisi väline, joka toimisi kansainvälisenä näyttämällä. Nyt muut maat ovat sitä äh, leikanneet. Nyt ikäolla on joitakin yrityksiä, jos ne ovat menestyksekkäitä, sitä en tiedä, mutta niiden ei pitäisi tulla mukaan tähän asetukseen, ne eivät sovi tähän. Eh, valitettavasti Ika ei voinut tulla tänne, saamme kirjallisen vastauksen heiltä, ehkä saamme sitten jotain ajatuksia tästä asiasta heiltä. Minua kiitän teitä nyt siitä, että eh, olette täällä. Voitte vielä jatko, istua täällä, koska seuraava asia esityslistallamme on kilpailun turvallinen ilmakuljetuksissa. Jos haluatte, niin voitte jäädä sitä seuraamaan. Kiitoksia oikein paljon komissiosta, että olivat täällä. Ja kiitos kiitän puheenjohtajistosti, kiittää myös tulkkeja ja kiitän myös palveluyksiköitä ja heti kun kaikki on saatavilla, niin lähetämme teille tämän työpajan eh, kirjalliset taustamateriaalit. Nyt menemme esityslistan kohtaan 22. Hilpailun turvallinen ilmakuljetuksista esittelijämme on se, jo, hän, joka teki ensimmäisen kysymyksen nyt tämän Ramon Tremosa Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Äh, hyvät kollegat, oli kyllä hyvä idea järjestää tämä työpaja lentoliikenteen kilpailusta juuri ennen kuin esittelen tämän lausuntoni kilpailun turvaamisesta ilmakuljetuksissa. Ja tämä osoittaa, kuinka tärkeä tämä tämän päivän asia on. Äh, tämän lausunto on herättänyt suurta kiinnostusta. 42 tarkistusta tuli siihen ja ne ovat ihan hyviä. Ja herra Markus Piiperin työ on tässä myös ollut merkittävää. Ja minä jo joulukuussa sanoinkin, että on hyvä, että 868 asetusta komissio aikoo nyt tarkistaa. Ja näillä tarkistuksilla tämä varmasti paranee ja myös, myös ähm, valitusmenettelyt voivat edetä nopeammin ja voidaan puuttua nopeammin joidenkin lentoyhtiöiden syrjiviin käytänteihin, käytänteisiin. Ja tätä ei voida pitää minään protektionismina. Minä olen liberaali enkä todellakaan näe tätä protektionistisena ähm, välineenä. Ja tässä nimenomaan annetaan yhtäläiset yhtäläiset mahdollisuudet kaikille lentoyhtiöille. On tällainen pelastamiskielto olemassa, että valtion tukia ei saa antaa ja sitten vaadin myös yhtäläistä kilpailua kansainvälisessä liike- ilmaliikenteessä. Halusin rahoitu- tai taloudellista läpinäkyvyyttä, että voisimme myös kolmansien maiden lentoyhtiöiden taseita tutkia. Ja nämä EUn ulkopuoliset yhtiöt lentävät tuosta vaan Eurooppaan hyödyntävät ilmatilaamme ja silloin pitäisi pitää huolta siitä, että kilpailu tapahtuu samalta pohjalta. Jos ajatellaan vielä näitä tarkistuksia, niin on tärkeää, että EU pysyy vahvana. EU, äh, EUssahan on 500 miljoonaa potentiaalista asiakasta kansainvälisille lentoyhtiöille ja kasvava lentoliikenne pitää pitää mielessä, kun Äh, suunnitellaan äh, ja neuvotellaan maailmanlaajuisesta lentoliikenneasioista muidenkin maiden kanssa. On tärkeää, että reilusta kilpailusta pidetään kiinni. Ja todellakin tämä taloudellinen avoimuus täytyy olla tässä ensisijainen vaatimus, että voidaan äh, päästä eroon näistä epäilyistä, että annetaan valtion tukia. Jos komissio sitten aikoo keskeyttää tutkintamenettelyn. Se on harmillista. Ja sitten ää, tässä monet tarkistukset ovat myös hyviä. On hyvä, että nämä tutkinnat etenevät nopeammin, ei kahdessa vuodessa, vaan yhdessä vuodessa. Se oli myös hyvä tarkistus. Ja kiitos vielä tuestanne. Ja tällä tavoin me annamme ihan selkeän viestin liikennevaliokunnalle, että tämä asia on keskeinen. Kiitoksia. Omnia suo tempore, niin kuin latinaksi sanomme. Ensin varjoesittelijöillämme on oikeus puhua ja näen täällä yhden heistä, nimittäin ECR-ryhmän Sander Lunnes. Ole hyvä. Kun sinä olit niin menestyksekäs äänestyksissä, niin hyvä, että olet täällä jälleen. Kiitos. Toivottavasti onnistuin myöskin Ramonin mietinnön yhteydessä niin hienolla tavalla. Mielelläni jään aina paikalle, kun Ramon puhuu. Tämä mietintö on todellakin nyt tämän tekninen. Olemme keskittyneet vain kahteen tekniseen tarkistukseen. Tässä jään esittelen viisauden varaan. Kuulin monia järkeviä asioita hänen avustuspuheenvuorossaan. Kiitos siitä, Ramon. Kenties yksi suuri haaste tulee olemaan se, kuinka saadaan aikaan tasapaino INTA-valiokunnan ja muiden valiokuntien välille. INTA on tässä vastuuvaliokunta. Kuten sanoin, minä luotan täysin Ramoniin kykyihin esittelijänä saattaa tämä mietintö suureen menestykseen. Very much. Uh, Kiitoksia oikein paljon. En näe muita varjoesittelijöitä. Onko täällä kollegoita, jotka haluavat puheenvuoron? Wolfgang on pyytänyt puheenvuoroa. Kiitoksia. Minäpä puhun nyt vaihteen vuoksi Saksaa. Kiitän Ramonia hänen hyvin tasapainoisesta lausunnostaan. Minulla ei ole kovinkaan paljon kommentoitavaa. Olen vain kaksi tarkistusta tehnyt, jotka liittyvät parlamentin rooliin siinä tapauksessa, että komissio päättää ottaa etäisyyttä äh, aputoimenpiteistä, koska se on sitä mieltä, että se on eh, unionin edun mukaista. Komissio voi päättää, että me tee mitään ja se on unionin edun mukaista. Tämähän voi joskus olla totta, mutta toivoisin, että tässä tapauksessa komissiota pyydetään ensin keskustelemaan asiasta parlamentin kanssa, kuulemaan parlamenttia ja tekemään vasta sen jälkeen päätöksen. Päätösvalta on komissiolla, mutta parlamentilla pitäisi olla kuulemisoikeus. Se on minun ehdotukseni. No sitten minäkin puhun Saksaa. Kiitoksia. Haluaisiko komissio puheenvuoron? Kyllä. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Honorable, honorable. Kiitos puheenjohtaja arvoisat parlamentin jäsenet ja hyvät asiantuntijat. Minäkin haluaisin ja esittelijä. Äh, kiitän teitä hyvin tehdystä työstä. Tässä annatte vahvan viestin liikennevaliokunnalle ja me työstämme näitä tarkistuksia hyvin huolellisesti. Kiitos osoittamastanne tuesta. Uh, Voimme sitten hyväksyä sen suosiosoituksi vai mitä? Ramon, haluatko sinä sanoa vielä jotain? Ei, ole tyytyväinen. Se riittää. En tiennyt, että ole, taisi, olisimme näin nopeita. En olisi muuten eh, yrittänyt eh, tuota eh, työryhmäkokoustamme rajoittaa, mutta toivottavasti piditte tästä joskus olemme hyvin yhteistyökykyisiä, joskus meillä on kovia riitoja ja jos seurasitte äänestystämme, niin onnistuitte näkemään kummatkin vaiheet. Kiitoksia hyvät kollegat ja huomenna kello yhdeksän tapaamme jälleen. Meillä on delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanotoimien tarkastelu. Maksupalvelut ovat asialistalla. Kiitoksia, nähdään huomenna.